Good afternoon. Hyvää iltapäivää. Eko, eko, eko. Good afternoon everybody. Hyvää iltapäivää kaikille. Ja tervetuloa takaisin kokoukseemme. Meillä on nyt iltapäivän istunto tässä työryhmäasiassa. Meillä on nyt tällainen istunto, jossa me käsittelemme tätä, tätä maahanmuuttopakettia. Ja tässä on kysymyksessä ICT, eli yritysten sisäisen siirron saaneet työntekijät. Meillä on toinen osio ja Salvatore Jakolino, joka on toinen mietinnön esittelijä, hän aloittaa. Sitten kuuntelemme komissiota, neuvostoa ja vielä sitten työllisyysvaliokunnan esittelijä, kuten tiedätte, että artikla 50 mukaan tämä menee näin. Tällä iltapäivällä meillä on myös mukana panelisteja, jotka ovat tässä Jakoliinon vieressä. Sitten Stefano Manservisi, sisäasioiden pääosaston pääjohtaja, pää, tervetuloa. Ja Vivien Vadasi, hän oli täällä aamullakin aamupäivän kokouksessamme ja hän edustaa oikeus- ja sisäasioita Unkarin pysyvässä edustustossa EU:ssa. E, Unkarihan on tällä hetkellä puheenjohtajamaa. Sitten meillä on kollegamme Liisa Jaakon Saari, joka on työllisyysvaliokunnan esittelijä asiassa. Ja nyt sitten muistutan siitä, että aivan alusta asti meidän täytyy muistaa, minkälaiset aikarajoitteet meillä on. Monet meistä eh, joutuvat kiiruhtamaan lentokoneelle, koska pääsiäinen on tulossa. Ja varmastikin useampi kuin yksi täältä kiiruhtaa kipin kapin kentälle. Ja se onkin se syy, miksi meidän täytyy näitä aikatauluja noudattaa ja muistaa lentojen lähtöajat. Ja äh, esittelijä Salvatore Jacolino, olkaa hyvä. Sì, grazie Presidente, una sera a tutti quanti. Kiitos puheenjohtaja. Hyvää iltapäivää teille kaikille. tervehdin täällä kollegoita ja kaikkia täältä puheenjohtajapöydän takaa. Kuten puheenjohtaja sanoi, me keskustelemme tärkeästä aiheesta, sisäisen siirron saaneista työntekijöistä. Oikein mielenkiintoinen aihe. Aamupäivällä käsittelemme käysityöntekijöitä, mutta tänään iltapäivällä erityisesti keskustellaan kolmansien maiden työntekijöistä, jotka toimivat yrityksissä, joilla on tytäryhtiöitä EU-maissa ja samalla myös kolmansissa maissa. Me haluaisimme siis säädellä nyt sitä, miten voidaan tehdä työtä tytäryhtiöissä muissa maissa ja tiedätte, että Tätä ehdotusta on työstetty komissiossa. Se liittyy osana tähän laillisen maahanmuuton pakettiin. Jos että miten tärkeästä asiasta on kyse, me tarvitsemme totta kai yhtenäisyyttä ja avoimuutta tähän direktiiviin, koska me haluaisimme pystyä paremmin ohjaamaan laillisia maahanmuuttovirtoja. Aivan erityisesti tässä keskitytään hyvin koulutettuihin työntekijöihin. Ihan selkeät työntekijöiden kategoriat katetaan tässä direktiivissä. Me palaamme siihen myöhemmin ajatellen johtajia ja harjoittelijoita – asiantuntijoita, loppututkinnon suorittaneita. Kyse on siis korkeasti koulutetuista työntekijöistä, jotka voivat olla vaikuttamassa Euroopan sisämarkkinoiden taloustilanteeseen. Tärkeää on se, että voimme keskustella kaikista näiden työntekijöiden asemaan liittyvistä asioista, myös perheistä. Myöskin perheiden yhdistämisasiaa käsitellään tässä asiakirjassa. Siitä on jo keskusteltu komission kanssa ja neuvostossa. Neuvosto on tässä sitä mieltä, että pitää olla selkeät säännöt. Ja ehkä voitaisiin ajatella, että Schengenin sääntöjä jotenkin muutettaisiin, koska maahanmuuttopaineet lisääntyvät. Eilen esimerkiksi kuulimme, että Pohjois-Afrikassa ja vähän etelämpääkin tuli aiva Lampedusaan Siellä vastaanotettiin nyt jälleen suuren määrä ihmisiä ja tässä on voitava käydä vuoropuhelua. Tämä on myöskin tärkeä kysymys, kun ajatellaan Euroopan taloutta. Poliittisella tasolla tämä on hyvin tärkeä kysymys myös. Emme voi jättää huomiota sitä, että tarvitsemme riittävät valvontamekanismit – jotta voimme huolehtia siitä, että väärinkäytöksiä ei tapahdu. Me tarvitsemme välineitä, joita voidaan käyttää johdonmukaisesti, kun puhutaan laillisesta maahanmuutosta, jota ei ole kuitenkaan katettu muiden sopimusten voimin. EU:ssa pitää myös pohtia sitä, miten suhtaudutaan kaikkiin näihin maahanmuuttovirtoihin. Aivan selvää on se, että jäsenvaltioiden on tutkittava direktiiviä myös solidaarisuuden nimissä. 4. huhtikuuta tänä vuonna aihe oli myös Strasbourgin esityslistalla. Aivan selvää on se, että komissio on tässä tehnyt oman panoksensa. Tärkeää on se, että aiheesta keskustellaan eri toimielimissä. En usko, että meidän tarvitsee ottaa siirtymäkauden sääntelyitä käyttöön, vaikka tänään aamupäivällä sellaisesta vähän puhuttiinkin, koska tällaista välinettä ei tulisi käyttää siihen, että otetaan tiukasti kantaa. Toivoakseni tämä väline kuitenkin tarjoaa konkreettiset mahdollisuudet. Komissiolla on tutkimuskin tästä aiheesta ja taloudellisista vaikutuksista ja siksi toivon, että voimme luoda tuottavat työmarkkinat, joilla korkeasti, korkeasti koulutetut ihmiset voivat olla töissä vuodesta kolmeen. Tästä määräajasta on vielä puhuttu, mutta kyse on kuitenkin työvoimasta, jolla on merkittävä panos meidän elinkeinoelämämme. Tietenkin markkinoiden vaatimuksetkin ovat tässä tärkeitä. Italiassa esimerkiksi on sopimuksia työmarkkinoilla. Jokaisella maalla tietenkin on omat sääntönsä, joten tärkeää on myös huolehtia siitä, että riittävä joustavuus säilyy. Sisäisen siirron saaneet työntekijät. Tämä on erittäin laajalainen kysymys ja tiedän, että monet osalliset haluavat ottaa tähän kysymykseen kantaa. Ja tätä asiaa voidaan tietenkin myös käsitellä 2020 strategian valossa – älykäs, kestävä, osallistava kasvu. Tärkeää on ajatella sitä, miten voidaan tukea taloutta, parantaa kilpailukykyä. No esimerkiksi sitä kautta, että sallitaan työmarkkinoille sellaisten ihmisten tuleminen, jolla on korkea koulutus. Lopuksi vielä Muutama huomio. Toivon, että voimme muiden esittelijöiden kanssa tehdä läheistä yhteistyötä artiklan 50 mukaan. Myös komission ja neuvoston kanssa olen ihan vakuuttunut siitä, että voimme esittää uskottavia kantojamme, jotta voimme löytää hyviä ratkaisuja määräajassakin. Niin questi lineamenti, già fornito, e e grazie anche di averi osservato. Kiitoksia. Te tässä teitte, annoitte yleiset linjat keskustelulle ja kiitoksia siitä, että pysyitte aikataulussa. Sitten on Stefano Manservisi, sisäasioiden pääaston pääjohtaja. No, eh, okay, okay, fine, fine, fine. Well, thank you, thank you. Kiitoksia arvoisa puheenjohtaja ja kiitos herra Jakolino tästä esityksestä ja työstä, jota teette. Kun puhutaan näistä ehdotuksista, juuri nyt se saattaa tuntua hieman oudolta, koska me puhumme luvattoman maahanmuuton vastaisesta taistelusta – ja olemme huolestuneita eteläisellä välimerellä tapahtuvista asioista. Mutta tietysti tämä täytyy nähdä sellaisessa kontekstissa, että vuonna 2005 komissio osoitti, millaista politiikkaa meidän tulisi noudattaa säädelläkseen, säädelläksemme maahanmuuttoa omien intressiemme mukaan. Ja tänä aamunahan täällä keskusteltiin ikään kuin näistä viimeisistä palapelin palasista 2005 rakennetun konseptin osista. Eli mehän puhumme koko ajan lyhyen tähtäimen vaaroista ja niin edelleen, mutta meidän on pidettävä mielessä myös se, että EU on maahanmuutto manner ja meidän kasvu strategiassa on keskeistä hallinnoida maahanmuuttoa siten, että me pystymme vastaamaan globaaliin kilpailukykyyn. Se on iso haaste ja maahanmuutto on osa tätä strategiaa. Usein ajatellaan, että tämä on vastaus väestön väestön ikääntymisen ongelmaan, mutta harvemmin puhutaan siitä, että kun puhutaan meidän kehityksemme laadusta ja niistä tarpeista, joita meillä on, jotta voimme olla kilpailukykyisiä ja ikään kuin kykeneviä parhaiten käyttämään sisämarkkinoidemme potentiaalia hyväksemme – Olemme siis ikään kuin segmentissä, jossa pidämme maahanmuuttoa jonain sellaisena, joka on meidän intressiemme mukaista. Ja sen kautta me voimme paremmin hyödyntää sisämarkkinoita. Siten me mahdollistamme Euroopan unioniin kohdistuvia investointeja ja lisäämme oman, omien yhteismarkkinoidemme houkuttavuutta. Tätä ei aina nä- nähdä, meidän ei pidä nähdä maahanmuuttoa esteenä, vaan tarpeellisena komponenttina osana taloutta, joka on avoin investoinneille. Näin me pystymme luomaan lisää taloudellista toimeliaisuutta ke- kestävällä tavalla. Eli tässä kontekstissa nyt liikutaan ja voisi olla ikään kuin voitaisiin ajatella, että tämä menee vähän vastavirtaan tämän hetken keskeisimpien painotusten kanssa, mutta näin se kumminkin on. Miksi tämä on osa meidän intressejämme? No sen takia, että kaikki ne asiakirjat, jotka pitäisi hyväksyä EUn tasolla, ja ajatus siitä, millainen, miten Euroopan unionin talous voisi olla sitkeämpi ja joustavampi. Silloin pitäisi investoida tietoon ja innovaatioon. Ja sen takia, jotta voisimme tehdä tämän, meidän täytyy olla houkutteleva ihmisten silmissä, mutta ennen kaikkea sellaisten ihmisten silmissä, jotka ovat osa jo täällä toimivia yrityksiä tai sellaisia, jotka ovat tänne tulossa. Eh, tämä on osa meidän yhtenäismarkkinoidemme houkuttelevuutta investoijien silmissä. Me emme nyt puhu uutta maahanmuuttoa luovista asioista, vaan asioista, jotka sääntelevät ja säätelevät meidän henkilöiden liikkeitä, liikkuvuutta, henkilöiden, jotka ovat osa meidän kilpailukykyämme. Eli tämän direktiivin tarkoituksena ei ole lisätä maahanmuuttoa, vaikka se laillista olisikin, vaan pikemminkin mahdollistaa yrityksille se, että he voisivat siirrellä ihmisiä, jotka ovat osa tätä yhtälöä. Ja nyt puhutaan nimenomaan johtajista ja korkean tason työntekijöistä. Se on se segmentti, joka on tärkeä, koska muuten me emme ymmärrä, mikä tämän koko direktiivin tarkoitus ja myös rajoitus on. Miksi tästä asiasta piti tehdä lainsäädäntöä? Miksi sisäiset siirrot ovat, on pantava lainsäädäntöön? Ensinnäkin siksi, että monikansalliset yhtiöt, jotka investoivat tänne, heidän, niiden tarvitsee tuoda maasta tai muualta emoyhtiömaasta ihmisiä tänne voidakseen toimia. Ja jos tämä on sellainen äh, toimi, joka luo enemmän taloudellista toimeliaisuutta. Sitten meidän täytyy pohtia, pitääkö meidän suosia tällaista liikkuvuutta vai ei. Ja kyllä meillä nyt on paljonkin Euroopan tason lainsäädäntöä, jotka eivät mahdollista tällaista korkean tason työntekijöiden pehmeää liikkumista – isoissa yrityksissä, monikansallisissa yrityksissä. Niinpä me olemme sitä mieltä, että e, e, silloin yhtenäismarkkinat eivät näyttäydy houkuttelevina. Meidän on löydettävä yhteinen pelikenttä. Me puhumme nyt todella erikoistuneista työntekijöistä, johtajista, asiantuntijoista – ja harjoittelijoista, jotka tulevat ei-EU-maista monikansallisten yritysten palvelukseen. He tuovat sellaista tietoa, jota meillä ei ennestään ole. Tämän tarkoituksena ei ole luoda näille ihmisille pysyvää asuinpaikkaa Euroopan unionissa, se on ihan toisen instrumentin asia. Tämä instrumentti mahdollistaa ihmisille sen, että he, ne, ovat osa yritystään ja oleskelevat täällä väliaikaisesti. Eli tämä on nyt toinen elementti, tämä väliaikaisuus, ja tämä on aivan selvä asia. Tämä ei ole tavoite sinänsä, vaan yhden tavoitteen funktio. Meidän on luotava sellaista, in, sellaisia investointeja ja parannettava niiden edellytyksiä, jotka tuovat tänne taloudellista toimeliaisuutta. Ja kun harmonisoituja normeja ei ole, se on tarpeellista. Eli mitä, jos me näin teemme, niin mitkä ovat pahimmat esteet, jotka meidän on voitettava? No, ihmiset, jotka ovat osa tällaista organisaatiota, joutuvat miettimään, kuinka kauan minulta menee lupien saamiseen. Yksikään yritys ei voi investoida, jos ei, jos eivät ihmiset noudata normeja, kuten kaikki hakumenettelyt ja lupa-asiat. Eli meidän pitäisi siis saada tällainen nopea fast track proseduuri tällaisille ihmisille, jotta he saavat nämä työlupa- ja muut lupa-asiansa kuntoon. Toiseksi ihmiset sanovat, okei, okay, minä voin tulla työskentelemään EUn alueelle tämän ja tuon organismin osana vaikkapa Maltalle ja haluaisin tuoda perheeni mukana. Ja jos, en, jos perhe ei pääse mukaan, niin sitten asia pitää miettiä vielä uudestaan Eli toinen ongelma, johon meidän pitää vastata, on se, että me tehokkaammin ja nopeammin mahdollistaisimme perheiden yhdistämisen. Eli nämä ihmiset katsovat meitä yhtenäismarkkinoina. Eli meidän ei pitäisi sallia pääsyä vain yhteen maahan, jossa tuo tehdas tai yritys sijaitsee, vaan olisi parempi, että he voisivat tämän, tänne EU:hun tultuaan sitten liikkua pitkin yhtenäismarkkinoita toteuttakseen työtään siten kuin tämä kyseinen yritys on sen organisoinut. Ja viimeinen kohtani on se, että meidän on joustavalla tavalla otettava huomioon, mitkä ovat ne numeeriset tarpeet, jotka jäsenmaa määrittelee. Tässä direktiivissä ei ole mitään markkinatestiä, koska se olisi ristiriidassa sen päätavoitteen kanssa. Kyllä jäsenmaat itse saavat määritellä nämä lukumäärät. Sehän on sopimuksessakin. Mutta jos me onnistumme kaikessa tässä, niin si silloin sisäiset siirrot EUn sisällä noudattaisivat yhtä ainoata sääntöä. Ja uudet yritykset, jotka ovat osa jotain konsernia, niin heillä on sitten parempi mahdollisuus hyödyntää globaalista lahjakkuutta. Tämä on siis yritystenkin etu. Eli ei pelkästään yrityksen näkökulma, vaan myös työntekijöiden näkökulma. Ja nämä yrityksethän sitten levittävät parhaita käytänteitä ja niin edespäin. Ja kaikki tämä on hyödyllistä meille kaikille. Me voimme olla sitä mieltä, että tämä on joku pikkujuttu, joka ei kata kovin suurta ihmismäärää, mutta nyt puhutaan jo noin 16 000 ihmisestä, jotka tällä hetkellä ovat mukana tällaisessa järjestelmässä ja jotka ovat kuuluvat tähän kategoriaan, josta puhuin. Ja meillä on myös lukuja, jotka ovat erilaisia eri jäsenmaissa 4500, Saksassa 3000, Alankomaissa 2000, Ranskassa 1000, Espanjassa, Italiassa ja Sloveniassa siis on näitä henkilöitä. OECDn tilastojen mukaan sisäiset siirrot ovat noin 4 prosenttia globaalista maahanmuuttoliikkeestä tai siirtolaisuudesta. Se ei ole mikään pieni osuus, eli kyllä se kertoo siitä, että globalisaatio tarkoittaa sitä, että ihmiset liikkuvat ja eh, taloudelliset toimijat liikkuvat. Ja me puhumme nyt todellakin asiantuntija-ihmisistä ja korkeasti koulutetuista ihmisistä. On joitakin maita, kuten Britannia, joissa sisäinen siirto edustaa noin neljäsosaa viiva kolmasosaa siirtolaisuudesta tai maahanmuuttoliikkeestä. Eli meidän on katsottava tätä asiaa todellisen lisäarvon kannalta ja katsottava kansalaisuuden kannalta, minkä maalaisia ihmisiä tässä sitten on, on. Intialaisia, amerikkalaisia, korealaisia, japanilaisia ja yhä enemmän myös kiinalaisia, kun kiinalaisista yrityksistä tulee monikansallisia. Viimeinen asia, jonka haluan tässä vielä tuoda esille, siis nämähän ovat ne säännöt, joita me yritämme luoda keskustelu ja yhteispäätösmenettelyn soveltaminen tähän voi vain parantaa tätä asiaa. Tämä keskustelu on hyvin hyödyllistä ja koko tämä menettely on hyödyllistä, jotta voimme parantaa asioita. Muuten me voisimme tehdä monia virheitä, jos meillä olisi jotain harhaluuloja. Mutta meidän ei pidä kadottaa näköpiiristä yhtä asiaa, joka on yhtä tärkeä kuin yhteismarkkinoiden olemassaolo. Yhtenäismarkkinat ovat tärkeä, koska ne ovat yrityksille tällainen yhtenäinen pelikenttä, mutta ne myös estävät, että tämä kansallisten sankarien tai kansallisten, kansallinen kilpailu toisia kansallisuuksia vastaan, se tekee pahaa meidän taloudellemme ja sellainen harmillinen kilpailu yhtenäismarkkinoiden sisällä, sitä meidän pitäisi välttää. Joskus tuo kilpailu koskee verotusta, joskus houkuteltavuutta ja joskus työvoimakustannuksia, milloin mitäkin. Mutta nyt olisi aika tarkastella yhtenäismarkkinoita nimenomaan todellisena yhtenäisenä alueena ja se on se testi, jonka nojalla me näemme, miten tämä toimii. Tätä ei pidä unohtaa. Tämä mahdollistaa, tämä direktiivi mahdollistaa myös sen, että tuollaista harmillista kilpailua me saamme ehkä kuriin. Ja kaikki tämä edistää Euroopan kasvua. Tässä siis tärkeimmät huomioni ja näkökulmani. Ja meidän on tietysti kaikki tarpeelliset tarkistukset tehtävä ö, ehdotukseen. Kiitos. Thank you, Mr. Kiitoksia, Seuraavana sitten Vivien Vadasi, Unkarin pysyvä edustusto on kyseessä. Thank you, Mr. President, and, uh... Kiitos puheenjohtaja. Hyvää iltapäivää naiset ja herrat. Aivan aluksi minä haluaisin kiittää Libe-valiokuntaa siitä, että tässä on myöskin ICT-asiasta järjestetty julkinen kuulemistilaisuus. Puheenjohtajavaltiona Unkari kiinnittää hyvin paljon huomiota siitä, siihen, että saamme tietää, mitä eri toimijat ovat asiasta mieltä. Ja olemme myös hyvin tyytyväisiä siihen, että me voimme kertoa, missä vaiheessa neuvostossa keskustelut ovat menossa. ICT-direktiivi on tämä toinen pilari tähän samaan aiheeseen, että aamulla käsittelimme tähän lailliseen maahanmuuttoon. Meidän mielestämme tässä on tarkoituksena saada lisää avoimuutta ja tehdä EUn talouselämä houkuttelevammaksi ulkopuolelta katsoen. Haluaisin kiittää herra Diakoliinoa tästä hienosta työasiakirjasta ja minä haluaisin myöskin kiittää siitä, Mm, mahdollisuudesta, että voimme tässä iltapäivän kuluessa eh, kuulla näistä asioista. Ja sitten ryhdyn puhumaan unkariksi. Hyvät naiset ja herrat, Unkari on puheenjohtajana hyvin tietoinen siitä, kuinka tärkeää tämä asia on, erityisesti sen suhteen, miten tämä vaikuttaa sekä koko unionin että jäsenvaltioiden kilpailukykyyn. Kuten aikaisemminkin on todettu, niin tässä on kysymys harmonisointitoimenpiteessä. Ja me katsomme, minkälaisia yhteisiä määritelmiä täällä olisi saavutettavissa, mitkä olisivat yhteiset kriteerit ja millä tavalla näin saataisiin lisäarvoa. Eräs, mikä täällä tulee lisänä, on, on tietenkin tämä Euroopan unionin liikkuvuusaspekti. Minä voin kertoa, että maahanmuuttoryhmässä neuvostossa käydään hyvin intensiivistä keskustelua. Ja yksi kaikkein tärkeimmistä asioista on, että miten tämä direktiivi sitten pannaan täytäntöön. Me haluamme todentaa sen, että tämä tulee olemaan yksinkertaista ja täytyy myöskin olla niin, että hallintoelimet voivat tätä soveltaa suoraan. Ja kun katson, minkälaisia keskusteluja työryhmässä käydään, niin e, e, suurimmat osat, e, suurimmalta osalta tämä koskee liikkuvuutta. Luonnoksessa on sellaisia määräyksiä, jotka liittyvät liikkuvuuteen. Ja me itse asiassa olemme näihin kohtiin jo puuttuneetkin aikaisemmin, olemme ikään kuin purkaneet niitä osiksi. Mitä tekstissä nyt seisoo, niin se ei ole mitenkään helposti täytäntöön pantavissa – Strategisista syistä johtuen me olemme päättäneet rakentaa yhteisen mallin liikkuvuudelle. Ja se on sellainen työ, jota neuvoston työryhmä on tehnyt ja olen hyvin iloinen siitä, että komissio on antanut tälle tukensa. Mm, tähän malliin liittyy kaksi asiaa. Ensinnäkin meillä on lyhyen matkan liikkuvuus, jossa olisi fast track-menettely käynnissä. Ja sitten on tällainen perinteisempi eh, lähestymistapa, joka liittyy pitemmän matkan liikkuvuuteen. Muut asiat, joita olemme käsittele- käsitelleet, ovat eh, nämä maahantulosäännökset. Täytyy olla hyvin tarkat ja yksityiskohtaiset säännöt tälle asialle. Tämä on hyvin tärkeä niille viranomaisille, jotka täytäntöön panevat direktiiviä. Täytyy olla aivan varmaa, että että kolmannen maan kansalainen todellakin kuuluu niihin henkilöihin, joihin direktiiviä sovelletaan. Myöskin kaikenlainen väärinkäyttö pitää torjua ja siksi tekstin on oltava selkeä. Sitten on, on nämä, kieltä, nämä kieltäytymisperusteet, peruuttamiset ja se, että asiaa ei oteta käsiteltäväksi täytyy hyvin olla nämäkin säännöt määriteltynä, koska tällä tavalla me voimme väärinkäytöksiä estää. Sitten sanktioihin. Tiedän, että esittelijä ei ole näihin puuttunut, mutta sekin on sellainen asia, johon meidän mielestämme on otettava kantaa. Sitten yhteiset määritelmät. Kun me olemme keskustelleet työryhmässä, niin on käynyt ilmi, kuinka jäsenvaltiot haluavat hyvin selkeitä ja tarkkoja määritelmiä. Me haluamme lisäksi varmistaa, että ICT-henkilöt, jotka kuuluvat direktiivin piiriin, me haluamme varmistaa, että näille henkilöille on olemassa yksinkertaistettu menettely. Sitten sosiaaliset kysymykset. Nämä ovatkin hyvin vaikeita, kuten tiedätte. Me olemme sosiaaliasian työryhmän kanssa hyvin tiiviissä yhteistyössä ja maahanmuuttoryhmä on pyytänyt sosiaalisen, sosiaaliryhmältä omaa näkemystä, koska se olisi hyvin hyödyllistä eh, näille keskusteluille ja tällainen kuuleminen on juuri eh, meneillään. Sitten on puhuttu näistä ICT-henkilöiden oikeuksista ja myöskin siitä, kuinka perheiden yhdistäminen voitaisiin yrityksen sisäisten siirtojen yhteydessä toteuttaa. Meillä on siis hyvin tärkeitä asioita meneillään ja Unkari on suunnitellut järjestävänsä lisäkeskusteluja sillä tavalla, että loppujen lopuksi meillä on erittäin selkeä kuva tilanteesta. Tämä on tärkeää talouden toimijoille, mutta tämä on myös tärkeää jäsenvaltioille koska meidän täytyy muistaa molempien osapuolten edut. Mitä sitten Unkarin puheenjohtajamaana tulee? Me emme pelkästään kuuntele jäsenmaita, vaan me olemme hyvin kiinnostuneita siitä, mitä muut toimijat ajattelevat asiasta. Täällä on monenlaisia muutosehdotuksia tulossa ja me teemme hyvin eh, tiivistä yhteistyötä paitsi komission kanssa myöskin Puolan kanssa, joka on seuraava puheenjohtajamaa. Tietenkin me hyvin tarkkaan seuraamme sitä, miten asiat kehkeytyvät täällä Euroopan parlamentissa. Ja toivomme, että, että tämä yhteistyömme jatkuu tulevaisuudessakin. Kiitoksia, Rova Vedasi. Seuraavana meillä on sitten työllisyysvaliokunnasta esittelijä Liisa Jaakonsaari. Thank you very much for Libe Committee for organizing this hearing. Kiitoksia hyvin paljon Libe-valiokunnalle tämän kuulemisen järjestämisestä. Minä olen lukenut työasiakirjan, jonka on laatinut kollegani Jakolini. Olen lukenut sen suurella kiinnostuksella ja olen samaa mieltä hänen kommenttiensa kanssa monestakin asiasta. Olen varma, että tästä tulee oikein hyvä yhteistyö työ ja koko tästä direktiivistä tulee sellainen, että se tuo lisäarvoa Euroopalle, koska meidän on voimistettava tämän ikääntyvän mantereen kilpailukykyä. Ja yksi työkalu tässä työssä on se, että migration että maahanmuutto että otamme vastaan uusia työntekijöitä. Mielestäni se on erittäin hyvä lähtökohta tälle keskustelulle ja direktiiville. Haluaisin kuitenkin esittää muutaman kommentin ja kysymyksen komissiolle ja muille sidosryhmille ryhmillä ja muutkin sidosryhmät voivat toki tätä kommentoida, koska vaikka tämä direktiivi on tarkoitukseltaan positiivinen, niin minulla on kuitenkin muutama kysymysmerkki. Niin kuin sanotaan, paholainen on aina yksityiskohdissa ja sen takia minulla on näitä kysymyksiä. Ensimmäinen kysymys on se, mikä on... Proposal correctly lähetettyjen työntekijöiden ja tämän direktiivin suhde. Minä olen ymmärtänyt, että direktiiviä pitäisi soveltaa lähetettyihin työntekijöihin, mutta kuitenkaan direktiiviä ei tule soveltaa. Mutta jos sitä ei kerran sovelleta, niin miksi se mainitaan tästä? Vaikka me, kun me puhumme ihmisistä, jotka saattavat työskennellä EU:ssa jopa kolme vuotta, niin eikö olisi selkeämpää ja yksinkertaisempaa, että sovellettaisiin heihin samaa lainsäädäntöä kuin paikalliseen työvoimaan. Minä näen ongelmia, jos tätä soveltamisongelmia minä, me olemme nähneet jo monia vaikeuksia EUn sisäisessä lähettämisessä, enkä suinkaan oleta, että direktiivin soveltaminen käy helpommaksi, jos puhutaan globaalista lähettämisestä. Minun täytyy suoraan rehellisesti sanoa, että onkohan tämä mahdollista toteuttaa, varsinkin kun direktiivi on tällä hetkellä vielä aika epämääräisessä tilassa. Tässä ehdotuksessa sanotaan, että jäsenmaat – voivat soveltaa suosiollisempia sääntöjä niin, että näitä sisäisen siirron saaneita työntekijöitä käsiteltäisiin kuten lähetettyjä työntekijöitä, mutta mietinpä vain, että mitä, oikeus, mitä tuomioistuin mahtaa tästä ajatella, kun lähetettyjen työntekijöiden direktiivi se on, muuttuu jo minimidirektiivistä maksimidirektiivistä, eikä se mahdollista sitä, että lähetettyjä työntekijöitä kohdeltaisiin suosiollisemmin paremmin kuin paikallisia. EU 2020 strategiassa komissio puhuu paikallisuuden puolesta, mutta tämä sisäisen siirron direktiivi näyttää ottavan ihan toisenlaisen lähestymistavan, kun se puhuu lähtömaasta. Tässä minä näen ihan selkeän ristiriidan. Joka tapauksessa, jos suurempaa selvennystä ei tule, niin näen tässä kohtaa vaaran, että syntyy huonoa lainsäädäntöä. Olen myös herra Jakolinon kanssa samaa mieltä siitä, että meidän täytyy selventää korkeatasoisten asiantuntijoiden määritelmää. Täällä on yksi tällainen käsite kuin epätavallinen, And my second... epätavallinen tietämys, uncommon knowledge, ja se kuulostaa hiukan epämääräiseltä. Sitten kysyisin vielä, miten tällaisten virastojen How should workers be regarded who are sub... Vuokratyöntekijät, jotka tulevat kolmansista maista, miten heitä kohdellaan? Tai sitten tällaisia alihankittuja työntekijöitä. Kuka on vastuussa, jos alihankintaketjussa on mukana useita eri yrityksiä tämän itse työntekijän lisäksi? Ja kuten aikaisemmin niin mainitsin, eh, sanktiojärjestelmä Turkku näyttää minusta aika heikolta, siinä ei ole valvontamekanismia. Ja jos tarkoituksena, komission tarkoituksena on ollut ratkaista valvontakysymys jäsenmaiden välisellä yhteistyöllä, minusta tuntuu, että se on aika naivia, koska me voimme vahvasti epäillä, miten tehokasta tuollainen jäsenmaiden välinen yhteistyö voi olla sellaisten valtavien kaukaisten maiden kanssa kuin vaikkapa Kiina tai Brasilia, kun tämä yhteistyö ei edes Euroopan sisällä toimi kunnolla. Olen samaa mieltä herra Jakolinon kanssa siitä, että meidän on otettava perheet huomioon näissä sisäisissä siirroissa. Meidän on mietittävä, miten me voisimme mahdollisimman joustavasti kohdella näitä perheitä. Kaikista näistä huomautuksista huolimatta odotan innolla hedelmällistä yhteistyötä Eera ja Libe-valiokunnan kanssa tämän lainsäädäntöehdotuksen parissa ja aivan erityisesti niiden ö, ähm, asiakokonaisuuksien parissa, joita me yhdessä tulemme käsittelemään yhteisillä toimivaltuuksella. Kiitoksia teille työllisyysvaliokunnan esittelijänä. Seuraavana meillä on mahdollisuus keskustella ja kaikki, jotka haluavat osallistua, niin voivat nostaa kätensä Rova Romero Lopes ensimmäisenä. Gracias, president. Kiitoksia puheenjohtaja. Minä haluaisin kysyä komission edustajalta seuraavaa. Tässä direktiiviehdotuksessa, joka näyttäisi olevan vastaus tarpeeseen. Kysyisin, tuleeko se todella täyttämään ne tavoitteet, että se on todella vastaus tarpeeseen, joka on siis monikansallisten yritysten tarve, että he voivat rekrytoida ihmisiä muista maista. Meidän pitäisi olla tietoisia siitä, että tämän liikkuvuuden pohjimmainen syy on näiden monikansallisten yritysten tarve koska yrityksellä saattaa olla eksperttejä, asiantuntijoita, jotka on koulutettu noissa toisissa maissa, ja sitten kun he siirtyvät maasta toiseen, niin äh, lähtömaa on sitten maksanut tuon koulutuksen. Ja äh, tässä saattaa sitten syntyä sellaisia tilanteita, että köyhät maat maksavat eksperttien asiantuntijoiden koulutuksen, mutta heidän asiantuntemuksestaan hyötyvät sitten nämä vastaanottajamaat, rikkaat maat. Tästä voi tulla dominoefekti. Eli sellainen liikkuvuus, joka kohdistuu köyhistä maista rikkaisiin maihin EUn sisällä. Tämä on siis kysymys, jonka nyt noviisina tämän teeman parissa haluaisin esittää. Eli mitkä näiden monikansallisten yritysten työntekijöiden siirtymisten pohjimmaiset syyt ovat? Kuten puheenjohtajavaltion edustaja äsken sanoi, tämä on toki monimutkainen teema. Ja kun se on monimutkainen, niin meidän täytyisi myös pohtia, minkälaisia kieroutuneita ja vääriä seurauksia tällä voi olla ja miten sitä voidaan käyttää väärin. Tämä on hieman moniselitteistä tämä terminologia, jota tässä käytetään. Eli jotkut kolmansien maiden asiantuntijat voivat tulla paikallisten asiantuntijoiden pariin ja silloin tämä koulutus tulee näistä kolmansista maista. Ehkä monikansalliset yhtiöt ovat päättäneet, etteivät he siirrä yritystä – ja säästää siihen kuluvat rahat siten, että he tuovat yrityksensä meidän alueellemme, mutta työntekijät ovat kolmansista maista. Tämä on mahdollisuus, joka on olemassa ja näin, näin voisi käydä. Joten siitä huolimatta, että varovaisia tietysti ollaan, ja tässä ehdotuksessakin on paljon varovaisuutta artikloissa 14.15 ja jopa sovellusalan määritelmässä – niin olisi kuitenkin mietittävä, miten tällainen asia voidaan välttää. Eli tuo neljä prosenttia työperäisestä siirtolaisuudesta, jota yritykset, monikansalliset yritykset ovat lukuna esittäneet. Jos tilanne on tällainen ja sitä voidaan lukea ikään kuin kahdella tavalla, niin sitten me yhtäkkiä olemme tilanteessa, jossa fast track ja perheiden yhdistäminen, millä tavalla ne sitten toteutetaan, koska loppujen lopuksi jäsenmaat nimenomaan antavat noita nopeita lupia ja perheiden yhdistämisiä. Ja tämä on sitten monikansallisten yritysten parasta mahdollista kohtelua, mutta, kohtelua, mutta minkälaista menettelyä tässä tullaan noudattamaan. Ja ö, saavatko monikansalliset yritykset nyt jotain erityiskohtaa? Thank you, uh, chairman. Kiitos puheenjohtaja. Minä voin yhtyä moneen asiaan, mitä liino tässä on tässä paperissaan sanonut. Ei ole tarkoitus käyttää tätä direktiiviä siihen, että, että tehdään muodolliseksi vallitseva tilanne. On myös monenlaisia aikarajoja tähän perheiden yhdistämiseen on aivan mahdotonta, jos tulee kovin monia erilaisia sääntöjä. Sitten eräitä huomautuksia. Mikä on tällainen harjoittelijan määritelmä? Irlannissa, Espanjassa on hyvin korkea työttömyysluvut, jossa sanotaan, että 40 prosenttia yliopistokoulutetuista ei, ei löydä työtä. Eikö pitäisi olla jonkinlaisia velvoitteita sille, että ainakin yrittäisimme keskustella yritysten kanssa sillä tavalla, että ensin työllistettäisiin paikalliset henkilöt ennen kuin käydään ulkopuolelta työllistämään. Sitten toinen asia. Meillä ei ole mitään yhtenäistä lähestymistapaa jolla tekisimme helpommaksi eh, ulkopuolelta tulevien yritysten hyvinvoinnin Euroopassa ja, ja kuinka se on sitten toisinpäin, jos me tämän järjestelmän nyt eh, hyväksymme ja otamme käyttöön, niin onko sillä tavalla, että meillä on suurin piirtein samanlaiset edellytykset USAssa ja muissa isoissa maissa vai miten tämä kansainvälinen tilanne menee? Kiitos. Sitten Roa Emst. Ja, wie schon bei der vorangegangenen Richtlinie. Mihin kuten jo erityis, e- e- edellisen direktiiviluonnoksen kohdalla. Tässäkin haluaisin kysyä, mitä me ajamme takaa, mihin suuntaan pyrimme. Onko tässä nyt pientä, suurta vai keskikokoista kasvua korkeasti koulutettujen – kysynnän osalta, onko siitä tässä kyse vai onko kyse siitä, että luodaan tasavertaiset mahdollisuudet näiden maiden työntekijöiden kanssa. Eli pitäisi nyt pohtia sitä, mitä me ajamme takaa tällä ehdotuksella. Pari kysymystä. Minulla on sellainen tunne, että useissa kohdissa tässä asiakirjassa ei puhuta kovin konkreettisesti. Tämä on epäselvää ja se ei oikein nyt käy. Eli nämä käsitteet. Onko esimerkiksi eurooppalainen määritelmä konsernista olemassa? Onko se samanlainen kaikissa jäsenvaltioissa vai onko siinä eroja? Tuo olisi ihan tärkeä lähtökohta, jotta voitaisiin rajata vähän sitä, mistä yrityksistä on kyse. Toiseksi, korkeakoulutettu ammattityöntekijä, miten nämä määritellään – asiantuntija, joka on saanut tietyn koulutuksen, ei siinä kai muuta tarvita, jos saa koulutuksensa päätöksen, on tietyn alan asiantuntija, hänet voidaan silloin lähettää muualle. Sitten harjoittelijoista on jotain sanottu, mutta näiden yritysten asiantuntijoista pitäisi tietää enemmän, mitä niillä tarkoitetaan. Ja sitten tämä vuokratyöntekijän asema. Miten näihin yrityksiin suhtaudutaan ja vuokratyöntekijöihin. Ja lopuksi, kuten aina, maksut. Miten tässä huolehditaan siitä, että kohdellaan ihmisiä tasavertaisesti, kun on paikalta palkattuja työntekijöitä myös. Tämä on aina mielenkiintoista, kun näistä aiheista keskustellaan. Jos on olemassa sellaisia maita, joissa vähimmäispalkkaa ei ole, tai jos nämä asiantuntijat tulevat maista, joista on hyvin alhainen palkkataso, niin miten tähän palkkaan suhtaudutaan? Kiitos. No Kiitos. Muita kysymyksiä ei sitten ole, joten palaamme tähän panelistien piiriin. Me haluamme ensin esittelijä Jako Liinon kommentit näihin kysymyksiin. Ho ascoltato tutti gli interventi così come ho ascoltato Kiitos. Minä olen kuunnellut kaikkia näitä puheenvuoroja. Hyvin kiinnostavia kysymyksiä ja monenlaisia ajatuksia, joihin pitää ottaa kantaa. Mitä tulee näihin määritelmiin? Me, me tarvitsemme määritelmiä ja me tarvitsemme yhteisiä kriteerejä. on hyvin tärkeää se, että me, me todellakin otamme käyttöön hyvin tärkeät tai tarkat kriteerit. Meidän täytyy myöskin sitten näille laillisille maahanmuuttajavirroille löytää sitten määritelmät, jotka, siis ihmiset, jotka tulevat meille työmarkkinoille. Pari kolme asiaa ovat sellaisia, joihin täytyy puuttua. Tämä liittyy sisäiseen liikkuvuuteen. Herra Mulder täällä puhui perheiden asioista, mikä on kiinnostava aihe, joka tarvitsee määritelmän. Ja kiitoksia kaikista näistä tiedoista, joita olemme saaneet. Sitten harjoittelijat senkään suhteen politiikka ei ole ollut kovin eh, selkeää, joten meidän täytyy vielä eh, tarkistaa näitä määritelmiä, ettei vääristymiä eh, tapahdu. Jos on köyhemmistä maista tule, tulossa rikkaimpiin maihin työntekijöitä, niin täällähän puhutaan näistä siirroista. Ja joskushan on kysymyksessä erittäin pitkälle koulutettua, koulutetusta väestä. Tällaista väkeä joskus tarvitaan saman yrityksen sisällä tiettyihin erityistehtäviin, siis EUn puolella Minulla on sellainen näkemys, että sitten nämä yritykset pitäisi vähän selkeämmin määritellä. Se olisikin vielä sellainen aihe, josta on hyvin laajaa keskustelua käytävä. Kiitos. Well, thank you. Kiitos. When the... Kiitos puheenjohtaja. Kun yhteispäätösmenettely lähtee liikkeelle, niin kaikkein tärkeintä komission olisi kai kuunnella, ymmärtää ja helpottaa hyvää työtä. Koska sitten tehtäisiin ehdotus, jossa vastataan riittämään moneen vaatimukseen, mutta samalla pyritään ymmärtämään, mikä on se sopimus, johon lopulta voidaan päästä neuvoston ja parlamentin välillä. Yhteispäätösmenettely tällä saralla on harjoitus, joka meidän on ymmärrettävä ja käytettävä hyväksemme täysin. Sanoisin, että palataan nyt tämän ehdotuksen keskeisimpään sisältöön. Tarkoituksena ei ole luoda, tai toisin voisi olla, että sillä ei olisi mitään vaikutusta määriin. Tämän ehdotuksen tarkoituksena on helpottaa sitä, miten henkilöstökysymykset hoidetaan, kun on kyse kolmansien maiden kansalaisista, joilla on jo työsopimus. Siksi voidaan viitata esimerkiksi lähetettyjen työntekijöiden direktiivin, mutta ei he voi soveltaa tätä samaa direktiiviä. Emme voi puhua tästä markkinatestistä, jota ei ole poissuljettu jossain vaiheessa, jos jollain maalla on jotain epäilyitä. Erityisesti siinä, että suositaan EUn kansalaisia, mutta ei voida kieltää sitä, että yritys tässä hoitaa omat työjärjestelynsä. Me pyrimme tunnistamaan, minkälaisista ihmisryhmistä tässä on kyse. Joskus nämä rajaukset ovat hiukan epäselviä, kun puhutaan harjoittelijoista ilman muuta johtotehtävissä toimiminen on ehkä vähän selkeämpää, mutta asiantuntijuus ja harjoittelijat, tämä on vähän epäselvempää, mutta sitten tehdään testi, jotta voidaan nähdä, mikä funktionaalinen linkki siinä on, mitä tämän henkilön on tarkoitus tehdä tietyssä organisaatiossa, jotta voi toteuttaa tiettyä tehtävää tietyssä paikassa. Tämä ei ole markkinatesti, vaan se testi, joka tehdään, jotta voidaan nähdä, noudattaako tämä siirto – soveltamisalaa. Muuten tässä voi olla kyse väärinkäytöksestä. Koska tässä ei ole täyttä harmonisointia, tämä testi on tehtävä. Ei tietenkään voida saada aikaan määritelmää, joka kattaa aivan kaiken. Mutta meidän on totta kai vältettävä se, että jos menettelyn aikana ajatellaan, että tämä johtaa väärinkäytöksiin, niin totta kai asian pitää puuttua ja me olemme toki valmiina – mutta keskeisin ajatus on, että pidetään kiinni joustavuudesta. Katsotaan toimia, ei varsinaista asemaa ainoastaan. Toinen tähän liittyvä seikka on tuo 12 kuukauden eli vuoden mittainen työskentely aikaisemmin jo. Miksi sanoimme tämän alun perin, niin se oli se ajatus, että olisi toinen lauseke, joka linkittää tämän siirron siihen henkilöstökaavan, joka yrityksessä jo on. Nämä asiat voidaan hoitaa myös toisin ja siksi pohditaan, minkä päätöksen pohjalta näin toimitaan ja sitten katsotaan, kun tämä on hyväksytty ja siirretty jäsenvaltioihin tämä lainsäädäntö, niin sitten nämä testit voidaan tehdä. Kyse on tietenkin joustavuudesta, koska jos me säätelemme kaikkia, me lähdemme puuttumaan yritysten valinnan mahdollisuuksiin, niin emme halua tehdä. Me olemme tässä vähän puolivälissä, kun ajatellaan, että mitä etua on meille tai mitä etua on yrityksille. Meille etuna on se, että yritys, joka investoi, mahdollisesti investoi siis Euroopan luo – työpaikkoja, toimintaa, taloudellista toimintaa, josta voi olla etua niin, että yritys voi toimia mahdollisimman tehokkaasti käyttäen omia resurssejaan. Näin voidaan siis helpottaa siirtymää, helpotetaan perheen mukaan ottamista. Ja tässähän voi olla kyse myöskin siitä, että muut työntekijät voivat tästä hyötyä. Ei kyse ole nyt siitä, että pyritään kiertämään lainsäädäntöä tai estämään kilpailua, mutta tasavertainen kohtelu ja lähetettyjen työntekijöiden direktiivin viittaaminen ovat siellä juuri siksi, ettei haluta haitallista kilpailua suhteessa EUn työntekijöihin. Ja EUn suosimiseen liittyvä lausekin on siellä toki voimassa – me puhumme nyt tietystä pienestä määrästä. Me puhu siitä, että luodaan lisää työpaikkoja tai erilaisia palkkausmahdollisuuksia. Siksi puhutaan maahanmuuton oikeusperustasta, koska kyse on siitä, miten tiettyä tarkoitusta varten muutetaan työpaikan perässä – Pyydän, että katsotte nyt näitä pääartikloja siellä, niitäkin voidaan ehkä parantaa, mutta keskitytään nyt niihin. Yritysten määritelmä. Sitä ei ole yhtenäisenä määritelmänä, siksi tässä tekstissä on jo määritelmä. We are not so far in company law, the European Union. Me emme ole niin pitkällä nyt yrityslainsäädännössä, että meillä olisi yhtenäiset määritelmät ja siksi tässä jää jäsenvaltioille tehtävää, kun tämä siirretään kansalliseen lainsäädäntöön. Jos siis terminologia on joskus epäselvän oloista, niin siinä halutaan sallia työntekijöille tietty joustavuus, samoin kuin yrityksille, jotka toimivat erilaisen lainsäädännön turvin. Mutta kuitenkin voidaan katsoa sitä, mitä sääntöjä tässä noudatetaan, miten työ on organisoitu yrityksessä – Tämä on lähtökohtamme, mutta sama tehtävä meillä aina on tässä. Mutta voidaan tietenkin ajatella sitä, miten toimitaan parhaalla mahdollisella tapaa, kun näiden työntekijöiden ei ole tarkoitus kilpailla sen työvoiman kanssa, jota EU:ssa on. Siis eri tasot, se mihin toimeen palkataan. Ja tässä ei ole tarkoitus kieltää sitä, etteikö pitäisi voida palkata myös paikan päältä työntekijöitä. Eri muodoissa tähän kysymykseen voidaan nyt suhtautua. Kyllä tässä varmasti parantamisen mahdollisuutta on, en halua sitä kyseenalaistaa, mutta varmasti vastaukset voidaan löytää moniin näistä kysymyksistä. Sitten Rova Vadasi. Thank you very much and uh, I would also like to, to thank you. Kiitos. Kiitoksia näistä kommenteista ja kiitos siitä, että konkreettisia kysymyksiä on tullut esiin. Ja nämähän liittyvät eh, niihin keskusteluihin, joita neuvostossa käydään. Me myöskin keskustelimme siitä mahdollisuudesta, että meillä olisi hyvin tarkat eh, määritelmät direktiivissä, jotta avoimuuden merkeissä olisi parempi ja helpompi tämä panna täytäntöön ja sillä tavalla, että viranomaisille tämä olisi helpompaa myöskin kussakin jäsenmaassa. Tietenkin me puhumme myös näistä sosiaalisista oikeuksista ja niistä todellakin tällä hetkellä keskustellaan kovasti sosiaalikysymysten työryhmässä. Yksi erillinen kommentti tässä oli kyllä syytä ottaa esiin, koska tässä oli puhetta aivovuodosta köyhemmistä maista. Tämä direktiivi on tehty sellaiseen tarkoitukseen, että se kattaa tällaiset korkeasti koulutetut ihmiset, johtotehtävissä toimivat ihmiset tietyn ajanjakson ajan. Ja on kysymys siis ihmisistä, jotka sitten palaavat eh, näihin köyhempiin maihin takaisin me emme havainneet minkäänlaista aivovuotoriskiä tässä olevan. Mutta tietenkin tämäkin asia neuvoston työryhmässä käsitellään ja minä olen hyvin optimistinen sen suhteen, että opimme paljon uutta tämän iltapäivän aikana ja olemme hyvin avoimia tuleville keskusteluille Euroopan parlamentin kanssa ja me kuuntelemme kaikkia toimijoita. Kiitos. Kiitos sitten vielä lopuksi Rouva Jaakonsaari. So thank you very much. Kiitoksia oikein paljon ja kiitos komissiolle siitä, että se esitti näin rakentavaa kommentointia. Me varmasti löydämme hyviä ratkaisuja Asiantuntijan määritelmästä sanoisin sen verran, että me varmasti olemme nyt kaikki samaa mieltä siitä, että meidän täytyy selventää sitä. Ei ole hyvä olla niin joustava ja niin laaja määritelmissä, että sitten äh, lopussa, loppujen lopuksi syntyy tällaisia äh, oikeustapauksia ja sitten tuomioistuin määrääkin siitä, mitä me oikein olemme tarkoittaneet direktiivissä. Minä uskon, että on jo nyt olemassa ratkaisu. Yksi ratkaisu voisi olla se, että me GATSin sanamuotoa noudattaisimme selkeästi ja täsmälleen, koska siellä se on täsmällisemmin määritellyt. Tätä ratkaisua voisimme harkita. Ja olen samaa mieltä siitä, että tämä aivovuoto on tärkeä kysymys, mutta en tiedä, onko se nyt tässä tapauksessa relevanttia. Kyllä tässä voi syntyä tällainen tilanne, jossa kaikki voittavat ihmiset ovat Euroopassa ja sitten he menevät takaisin omiin kotimaihinsa ja tekevät siellä töitä – ja ovat ehkä vielä hieman osaavampia kuin aikaisemmin. Joka tapauksessa kiitoksia oikein paljon. Meillä on tässä nyt hyvä yhteinen henki ja meidän täytyy tosiaan vielä selventää. Meidän on tehtävä tästä niin hyvä ja täsmällinen direktiivi kuin suinkin mahdollista. Ja täällä on valitettavasti muutamia monia kohtia, joissa teksti ei ole ihan niin täsmällinen kuin sen pitäisi olla. Thank you. I think... Kiitos. Minusta tuntuu, ettei tässä ole nyt muuta tämän ensimmäisen jakson osalta, joten voimme siirtyä kuuntelemaan toista paneelikeskustelua. Kolme osaa tämän iltapäivän keskusteluissa, ihan kuin aamupäivälläkin oli Joten kiitos oikein paljon asiantuntijoille. we thank as I say, the contributors to this first panel. which are just... Kiitämme siis ensimmäisen keskustelun asiantuntijavieraitamme, jotka nyt lähtevät pääsiäisen viettoon. The members of the second panel. Again. See you here. Thank you. You're welcome. Mr. Jacqueline, you're Good afternoon. Good to have you here. Good to have you here. Ecco, ecco, ecco. Ci eh, sbrighiamo subito. We're proceeding, as I said, to the second session. Kuten sanoin, siirrymme iltapäivän toiseen jaksoon. Tähän osallistuvat työmarkkinaosapuolet ja sidosryhmät, jotka tuovat meille kantojaan komission ehdotuksesta ja esittelen työasiakirjasta. Ensin Euroopan ammatillisen yhteisjärjestön ja Business Europein edustajia, mutta myöskin Eurocadresin edustaja. Kaulutettujen ryhmien ylempien toimihenkilöiden neuvottelukuntaan kyseessä. Heitä kiinnostaa tämä ehdotus erityisesti, kun se heitä koskee. Lisäksi Permits-säätiön edustaja. Aloitteen tarkoituksena on tukea kansainvälisen henkilöstön kumppanien mahdollisuutta saada työpaikka. Ensin puheenvuoron saa Vibke Vonek. Hän on Euroopan ammatillisen yhteisjärjestön oikeudellinen asiantuntija. Teillä on puheenvuoro. Ehdottaisin noin viiden minuutin puheenvuoroa, jotta pysymme aikataulussa. Olkaa hyvä. Kiitoksia. Well, so on ICT. Sisäisistä siirroista hän ja kausityöntekijöistä jo sanottiinkin että periaatteella on ja sitten on yksityiskohtiin liittyviä ongelmia. Periaatteellisella puolella me näemme taas fragmentoinnin yrityksen työmarkkinat ovat taas vaarassa pirstaloitua ja, olemme, ja luomme uusia ja erilaisia työntekijöiden kategorioita. Meille tämä edistää vääristynyttä kilpailua ja estää tasa-arvoista kohtelua ja rajoittaa työmarkkinaosapuolten itsenäisyyttä. Siksi me vaadimme seuraavia asioita tältä ehdotukselta ja menen yksityiskohtiin vain meidän ihan keskeisten vaatimustemme suhteen. Ensimmäinen seikkamme oli, että me olisimme halunneet kaksinkertaisen oikeusperustan. Totta kai maahanmuuton oikeusperusta on oikea, mutta näkisimme tässä mielellään vielä toisen sosiaalisen puolen oikeusperustan, joka olisi tässä lisännyt. Ette varmaankaan nimittäin kiellä sitä, että tämä direktiivi vaikuttaa työmarkkinoihin. Eikä se ole pelkästään instrumentti, joka määrittelee ulkomaisten työntekijöiden pääsyä, vaan myös heidän oikeuksiaan. Ja minun on myönnettävä, että olin yllättynyt paneelissa aiemmin, että me itse asiassa ole puhuneet työntekijöistä, vaan pikemminkin yrityksistä. Meidän keskeiset vaatimuksemme ovat tasa-arvoinen kohtelu ja syrjimättömyys. Ja voitte varmasti kuvitella, että artikla 14 on suurin huolenaiheemme. Siinähän puhutaan näistä oikeuksista. Me näemme tässä artiklassa kaksi ongelmaa. Sisäisen siirron henkilöitä käytetään tai kohdellaan samalla lailla kuin lähetettyjä työntekijöitä. Mutta jos tasa-arvoista kohtelua halutaan tällä direktiivillä edistää, tuo on toki tasa-arvoista kohtelua, mutta se koskee sellaista työntekijäkategoriaa, lähetettyjä työntekijöitä, joita EU hyvin vähän suojelee, eikä tähän ole tulossa, tähän direktiiviin ole tulossa korjausta, joten tämä kohta täytyy tästä poistaa. Toinen ongelma on se, että viitataan universaalisesti tai yleisesti sovellettaviin työehtosopimuksiin. Me näemme, että tämä täytyy poistaa, koska me haluamme tähän sen mahdollisuuden, että sisäisen siirron henkilöt hyötyvät kaikista työehtosopimusten tasoista siten, kun ne kansallisessa järjestelmässä toimivat. Meidän on siis kunnioitettava työmarkkinaosapuolten autonomiaa erilaisissa kansallisissa järjestelmissä. Muita huolenaiheita meille ovat pääsykriteerit tai maahanottokriteerit, 12 kuukautta työ tekoa ennen siirtoa. Tämän pitäisi meidän mielestämme olla jäsenmaiden velvollisuus eikä valinta. Ja olin iloinen, kun tästä, tästä oli huomautus myös esittelijältä. Me varmasti tarvitsemme tämän 12 kuukauden aikajakson, jotta todellinen työsuhde taataan. Kuten me olemme aikaisemminkin kuulleet, ei ole suinkaan yllättävää, että meillä on ongelmia myös määritelmien suhteen, erityisesti asiantuntijan määritelmän suhteen. Johtajamääritelmäkin on ongelmallinen, mutta kollegani Eurokadressista puhuu sitten siitä. Me näemme direktiivin sovellusalan liian laajana, aivan liian laajana ja olin hyvin yllättynyt siitä, että, että herra ö, Vanservisi juuri puhui siitä, että tämä on monikansallisia yrityksiä koskeva direktiivi, mutta minä en löydä tästä direktiivistä sitä, että tässä mitenkään rajoitettaisiin yrityksen kokoa tai sektoria, jolla se toimii. Jos nyt ajatellaan vaikkapa rakennusalaa, se on vaatinut poisjääntiä tästä direktiivistä, koska rakennusalan mielestä tämä direktiivi ei auta heitä. Ja tämä on nyt sitten poisto. Ja ehkä viimeiseksi voisin sanoa ja painottaa sitä, että täältä puuttuu tehokkaita valvonta- ja sanktiomekanismeja. Herra Jakoliinolle voisin sanoa, että me olemme yhtä mieltä monista kohdista, mutta meidän kaksi päävaatimustamme tästä puuttuvat. Eli artikla 14 työntekijöiden oikeudet ja, ja myös tämä ää, lähetettyjen työntekijöiden samastaminen on erittäin ongelmallista. Kiitos, kiitos paljon myös siitä, että piditte kiinni puheajastanne. Ja nyt toista kertaa tänään minulla on ilo ja kunnia toivottaa tervetulleeksi tähän paneeliin Sverker Rudeberg, joka on maahanmuuttaja työntekijöiden vapaata liikkumista koskevan työryhmän puheenjohtaja Business Europeissa. Teillä on puheenvuoro. Oikein paljon kiitoksia. Ihan totta. Minulla on ilo edustaa Business Europea, joka on yritysmaailman edustaja. Me edustamme yrityksiä ja työnantajajärjestöjä kaikissa Euroopan unionin maissa. Tärkeää painottaa sitä, että me edustamme eurooppalaisia yrityksiä. Palaan tähän, kun puhun työntekijöiden lähettämisestä ja ulkopuolisista yrityksistä. Uskoakseni on nyt hiukan sekaannusta siitä, mistä siis sisäisen siirron saaneiden työntekijöiden direktiivistä on kyse. Tämä liittyy korkeasti koulutettujen työntekijöiden liikkuvuuteen. Näillä ihmisillä on jo työsopimus ja tämä työsopimus on voimassa, kun he siirtyvät yksiköstä EUn ulkopuolelta EUn alueelle. He pitävät siis tämän työsopimuksensa edelleen, joten ihan oikein mielestäni komissio on halunnut sanoa, että lähetettyjen työntekijöiden direktiivin sääntöjä voitaisiin noudattaa, koska yhtäläisyyksiä on siinä mielessä, että työntekijällä on jo työsopimus ja tämä työsopimus säilyy siirron yhteydessä. Tietenkin on sanottava, että lähetettyjen työntekijöiden säännöt eivät päde, kun on kyse yrityksistä, jotka tulevat unionin ulkopuolelta. Mielestäni tämä viittaus on siis kuitenkin ihan oikea, jos nämä säännöt liittyvät oikeuksiin EU-ssa lähetettyjen työntekijöiden osalta, niin tuo suojelun taso varmasti sopii myös sisäisen siirron saaneisiin työntekijöihin, jotka tulevat maasta, joka on EUn ulkopuolella. Lisäksi on ymmärrettävä, että tässä on kyse hyvin koulutetusta, pätevästä työvoimasta, joka voi myös huolehtia omista eduistaan, koska jos ehdot eivät heidän mielestään ole riittävät, nämä ihmiset yksinkertaisesti eivät lähde toiseen maahan. Yritykset eivät toteuta sisäistä siirtoa siksi, että se on edullista. Se on hyvin kallistakin, kun ihmisiä siirretään maasta toiseen. kyselen matkoista, vaan myöskin asumisesta ja kaikkien kaikesta siihen liittyvästä. Yritykset tekevät näin, koska se on välttämätöntä, koska se on yritykselle eduksi, koska yrityksen organisaatio sitä vaatii. Ja kuten näette, niin tämä erityisosaaminen riippumatta siitä, miten se määritellään direktiivissä, ei liity välttämättä koulutukseen, vaan siihen erityisosaamiseen, joka liittyy tiettyyn yritykseen. Se liittyy markkinoihin, järjestelmiin, tuotteisiin tai asiakasosaamiseen. Siksi paras vaihtoehto on, että tehdään sisäinen siirto, siirretään työntekijä tekemään vähäksi aikaa työtä toiseen maahan. Ei se hyvä ratkaisu ole siinä mielessä, että se maksaa paljon, mutta se on kuitenkin paras mahdollinen, kun kyse on lyhyestä määräajasta. Ammattiliiton kollegoille monikansallisesta yrityksestä ei puhuta niinkään direktiivissä, mutta kyse on siitä, että väliaikaisesti siirretään kolmannesta maasta työntekijä yrityksestä, joka toimii jäsenvaltion alueen ulkopuolella, toiseen yksikköön, joka toimii jäsenvaltiossa. Monikansallisesta yrityksestä tässä kai on kyse. Usein lähdetään keskustelemaan siitä, onko kyseessä eurooppalainen, amerikkalainen vai intialainen yritys. Ja tämä kansallisuuskysymys on tässä ehkä hiukan epämääräinen, mutta onhan Euroopan unionin yrityksilläkin yksiköitä EUn ulkopuolelle. IBM tai mikä muu tahansa yritys, joka lähettäisi työntekijöitä EU-hun. Kyse on tiedonsiirrosta – osaamisen siirtämisestä. Se on tärkeää. Ja näin saadaan aikaan jotain globaalissa maailmassa. Me edustamme eurooppalaisia yrityksiä ja näemme, että tässä on nyt tärkeänä etuna se, että voidaan siirtää osaamista yrityksistä EUn ulkopuolelta EUn alueelle. Aivan oikein voidaan sanoa, että on vaikea ihan ymmärtää, miten se vaikuttaa lukuihin. Jos halutaan tietää, kuinka moni työntekijä EUn alueelle tulee, emme ole ihan varmoja, mutta tärkein määrill- merkitys ei ole ehkä se, kasvavatko lukumäärät. Kuitenkin nyt olisi mahdollista siirtää ihmisiä jäsenvaltiosta toiseen silloin, kun EUn alueelle tullaan. ainakin jos saamme direktiivistä sellaisen kuin se on nyt, eli ei vain harmonisoida ja nopeuteta menettelyitä, vaan mahdollistetaan myös EUn sisäinen liikkuvuus. Tässä tapauksessa, kuten monissa tapauksissa, kun on kyse ehdotuksista oikeudellisella alalla EU:ssa, niin tuo EUn sisäinen ulottuvuus tässä on varsinaisesti olemassaolon syy. Näin todella saataisiin lisäarvoa. Se on hankalaa, näin puututaan tavallaan jäsenvaltioiden toimivaltaan, mutta kyllä siitä olisi paljon lisähyötyä eurooppalaisille yrityksille. Tärkeää olisi huolehtia EUn tulevasta kilpailukyvystä samoin kuin eurooppalaisten yritysten. Talouskriisi viimeistään on osoittanut, mitä tapahtuu, jos tällaisessa tilanteessa emme vielä ole. Mitä tulee määräaikoihin, jättäisin esille tämän PowerPoint-esitykseni viimeisen sivun. Tuolla ulkopuolella, salin ulkopuolella on myös Business Europein kanta vähän perinpohjaisemmin esitettynä. Kiitos huomiosta ja voin sanoa, että – Viimeisessä paneelissa saamme kuulla Koksin ja Mifa Nivsarkaarin kantoja siitä, miten tämä vaikuttaa yrityksiin. Todella pyydän, että jäätte tänne huoneeseen kuuntelemaan kollegoitani. Kiitos. Kiitos, Värkä Ryydepäri. Te hoiditte samalla tätä PowerPoint-esitystä, siinä meni muutama lisäminuutti, mutta nyt siirrytään seuraavaan puhujaan – Michel Patar, koulutettujen ryhmien ylempien toimihenkilöiden neuvottelukunnan varapuheenjohtaja. Uh, Kiitoksia. Minä puhun ranskaa. Hyvät naiset ja herrat, oikein hyvää iltapäivää. Haluaisin kiittää Libe-valiokuntaa vilpittömästi. Tämä on hyvin tärkeä aihe ja minä haluan esittää teille, esitellä Euro 4 neuvottelukunnan. Siinä on noin kuusi miljoonaa ö, toimihenkilöä mukana ja suurin osa näistä toimihenkilöistä on korkeasti koulutettuja ja vastuullisissa tehtävissä. Eurocadres kannattaa liikkuvuutta – ihmisten liikkuvuutta ja korkeasti koulutettujen erityisesti henkilöiden liikkuvuus parantaa tiedon liikkuvuutta. Örkadr on sitä mieltä, että tämän direktiiviehdotuksen tavoite on periaatteessa hyvä, nimittäin se, että yksinkertaistetaan ja nopeutetaan menettelyjä jäsenmaiden välillä, jotta korkeasti koulutettuja työntekijöitä voidaan siirtää ainakin väliaikaisesti yrityksen toisiin toimipaikkoihin. Kuitenkin toimihenkilöiden näkökulmasta Euroopassa tähän komission ehdotukseen täytyy tehdä merkittäviä muutoksia, jotta siitä tulee toimivampi sekä yrityksille että toimihenkilöille. Ennen kuin puutun direktiivin muotoon, haluan esittää muutamia sisällöllisiä kommentteja. Eurokadresin mm, jäsenet tietävät hyvin, että hyvin monet toimihenkilöt lähtevät eläkkeelle tulevina vuosina, lähivuosina, ja valitettavasti nuorten koulutettujen henkilöiden määrä ei ole tarpeeksi suuri, jotta nämä 50 ja 65 välillä syntyneiden henkilöiden sukupolvi voitaisiin korvata. Siksi meillä on selkeä tilanne. Ja valitettavasti tähän projektiin liittyvät keskustelut osuvat huonoon hetkeen, kun Euroopan unionissa on syvä sosiaalinen kriisi. Usein korkeasti koulutetut henkilöt ovat tämän kriisin uhreja, koska he eivät löydä vakaata työpaikkaa tai koska heidän koulutustaan alle, aliarvioidaan työhönottohetkellä. Tästä syystä, ja koska tämän direktiivialoitteen toteuttamisella tulee olemaan tärkeitä seurauksia, Eurocadres toivoo, että koulutettuja ihmisiä kunnioitettaisiin olisivat he sitten EUn sisällä tai ulkopuolella. Sitten muotoasioihin. Tämähän on talous- ja sosiaalikomitean menossa tämä teksti. Minä en mene tasa-arvoista kohtelua koskeviin ongelmiin, siitä ovat kollegani jo puhuneet, enkä niihin ongelmiin, jotka koskevat direktiivin soveltamista sellaisiin työntekijöihin, jotka Minä haluaisin keskittyä E, F ja G kohtiin kolmas, kolmannessa artiklassa. Manager eli johtajan määritelmä näyttää pelkästään vastaavan johtajia, mutta pitäisi olla sellainen määritelmä, joka kattaisi kaikki sellaiset toimihenkilöt, joilla on valvonta- ja esimiestehtäviä ja joilla on rekrytointi- valtuudet ja irtisanomisvaltuudet. Parlamentin valiokunnan pitäisi selventää tätä määritelmää ja me osaltamme toivomme, että se rajoittuisi pelkkiin johtohenkilöihin eikä kaikkiin mahdollisiin esimieshenkilöihin. Mitä tulee asiantuntijuuteen, meidän mielestämme tämä ei voi kattaa, tämän ei pitäisi kattaa pelkästään – asiantuntijoita, vaan myös teknistä henkilökuntaa, sikäli kuin heillä on vähintään ylempi korkeakoulututkinto. Tämä määritelmä tämänhetkisessä muodossa on mahdollistaa sen, että hyvin suuri määrä työntekijöitä jostakin yrityksestä siirretään, joka ei tunnu vastaavan tämän direktiivin tarkoitusta. Toivomme, että Euroopan parlamentin valiokunta ja tämä kuuleminen auttavat tämän määritelmän selventämistä. Mitä sitten tulee harjoittelijoihin, tämä määritelmä on vieläkin epämääräisempi, jos ei kerran tehdä minkäänlaista eroa harjoittelijan statuksen välillä eri jäsenmaiden välillä. Valtiosta toiseen harjoittelija voi olla joko korkeakoulututkinnon suorittanut henkilö tai sitten henkilö, joka vasta opiskelee ja valmistelee tutkintoaan. Ja silloin harjoittelu yrityksessä on osa näitä opintoja. Maasta toiseen myös työ- ja palkkausehdot ovat hyvin erilaisia. Vois, jos harjoittelijat sisällytetään tähän direktiivaan, meidän mielestämme harjoittelijoiden sisällyttäminen direktiiviin ei ole myönteistä. Heille pitäisi olla oma erillinen teksti, joka sitten liitettäisiin Erasmus-ohjelman yhteyteen. Kiitoksia. Now, now we are. Nyt. Avec le temps. No niin, tässähän tuli ajat oikein täsmällisesti noudatettua. Ja nyt meillä on Kathleen van der Wilk, seuraavana puhujana Permits-säätiön hallituksen jäsen. Kiitos puheenjohtaja parlamentin jäsenet. Kiitos tästä mahdollisuudesta osallistua tähän keskusteluun yritysten sisäisen siirron saaneista työntekijöistä. Säätiön nimissä haluaisin tuoda esiin muutaman seikan, erityisesti liittyen perheen jäseniin ja siihen, missä määräajassa oleskelulupahakemus pitäisi käsitellä. Hienoa, että esittelijä työasiakirjassaan live-valiokunnassa on käsitellyt monimpia näistä kysymyksistä ja toivon, että minun puheenvuoroni auttaa jatkokäsittelyssä. Permits-säätiö on järjestö, joka tekee työtä mukaan lähtevien kumppaneiden puolisoiden eteen. Kyse on sekä yrityksistä että julkisen sektorin organisaatioista, jotka työllistävät yli kaksi miljoonaa työntekijää kautta maailman, noin puolet Euroopassa. Ei-eurooppalaisen yrityksen sisäisen siirron osalta on kyse lähinnä noin yhdestä prosentista henkilöstä. Tämä on siis hyvin pieni prosenttiosuus, kun puhutaan tiedon osaamisen teknologian välittämisestä, josta on etua EUn taloudelle. Me pidämme laajalti tervetulleena komission ehdotuksia, tuemme niitä ehdotuksia, joita Business Europe on jo tehnyt. Aivan erityisesti haluamme painottaa sitä, että kun henkilöstöä muu siirretään kansainvälisesti, usein on mukana politiikkaa, joka liittyy koko perheeseen, ja tämä on usein ratkaisevassa asemassa, kun päätökset tehdään erityisesti huoli kumppanin puolison työllistymisestä on tärkeää ja yksi tärkeä syy siihen, että yrityksen työntekijä ei lähde kansainväliseen tehtävään. Me haluaisimme ehdottaa kahta tarkistusta kohtaan 15, jossa puhutaan perheenjäsenistä. Ensinnäkin haluaisimme mahdollistaa heti pääsyn työmarkkinoille. Me pitäisimme hyvänä tässä yksinkertaista julkilausumaa tässä direktiivissä – tai ainakin noudatettaisiin samaa sanamuotoa kuin tässä sinisen kortin direktiivissä. Toiseksi perheenjäsenille pitäisi antaa oleskelulupa saman 30 päivän kuluessa kuin yrityksen sisäiselle työntekijälle, eikä kahdessa kuukaudessa, kuten direktiivissä on esitetty. Vaikka joskus voi olla hyötyä siitä, että perhe saapuu myöhemmin, vaikka jos lapset haluavat käydä koulun koulun lukukauden loppuun, niin yleensä on helpompaa kuitenkin, että koko perhe muuttaa yhtä aikaa. Lisäksi on tärkeää muistaa, että kaikki yrityksen sisäisen siirron saaneet eivät tule alkuperämaasta. Jotkut siirtyvät toisesta maasta, jossa ovat jo toimineet vierassa ympäristössä. Amerikkalainen esimerkiksi saattaa tulla suoraan Singaporesta, Hongkosta tai, Hongkongista tai Dubaista – Eli voi olla, että perheellä ei ole oikeutta jäädä asumaan maahan, jossa on oltu aikaisemmin. Tärkeää on siis, että Eurooppaan voidaan tulla yhtä aikaa. Mitä tulee keskeiseen työllistymismahdollisuuteen? Puolison osalta haluaisin antaa vähän kansainvälistä näkymää tähän. Tällä hetkellä noin 20 maata reippaasti kautta maailman mahdollistavat sen, että puolisoille ja jäsenille annetaan pääsy työllis- työllisyysmarkkinoille. Tässä on myös mukana 11 EUn jäsenvaltiota. Jos unioni kokonaisuutena ei noudattele näitä kansainvälisiä parhaita käytäntöjä, niin silloin ei voida niin hyvin kilpailla globaalisilla osaamismarkkinoilla. Haluaisin myöskin sanoa, että kun puhutaan tasa-arvoisista mahdollisuuksista, ja sosiaalisista kysymyksistä on tärkeää tunnustaa, että 85 prosenttia näistä mukaan lähtevistä puolisoista on naisia. Jos ei anneta työlupaa kumppaneille, niin tällä on kyllä suhteettoman suuri vaikutus naisten asemaan. Erityisesti tämä koskee sellaisia jäsenvaltioita, joissa ei ole mahdollista tehdä työtä eikä saada valtion puolelta tukea. Tähän ei varmaankaan pyritty artiklassa 79 EUn toimintasopimuksessa, kun puhuttiin tasavertaisesta kohtelusta niille kansalaisille, jotka laillisesti ovat EUssa. Jos sallitaan puolisoiden työnteko, tämä tarkoittaa sitä, että nämä puolisot voivat parantaa osaamistaan ja palata nopeasti työmarkkinoille, ja tämä johtaa tuohon kiertomuuttoon, josta on puhuttu aikaisemmin, ja se parantaa työllisyysnäkymiä sekä lähettävässä että vastaan ottamassa maassa. Säätiömme on tutkinut myöskin kolmen tuhannen puolison asemaa tällaisissa siirtotapauksissa ja noin kolmannes kansainvälisestä henkilöstöstä oli aikaisemmin kieltäytynyt tehtävästä tai lähtenyt kesken siksi, että on oltu niin huolissaan kumppanin työurasta. Noin 60 prosenttia vastanneista sanoisi, että he eivät lähtisi tulevaisuudessa sellaiseen maahan, jossa kumppanilla olisi vaikea saada työ, työlupa. Tällaisia ongelmia kohtaavat työn, työnantajat ja maat silloin, kun pyritään saamaan parhaat voimat liikkeelle. Ja tämä muuttuu varmasti, kun ajatellaan koko väestökehitystä. Lisäksi kyselymme osoitti, että suuri osa työskentelevistä puolisoista sanoi, että tämä helpotti sopeutumista uuteen asuinpaikkaan – paransi perhesuhteita ja kaiken kaikkiaan terveyttä ja hyvinvointia. Kaikki puhuivat sekä taloudellisesta vaikutuksesta että sosiaalisesta vaikutuksesta, kun on mahdollisuus käydä töissä. Lopuksi haluaisin vain esittää kommentin, ei-eurooppalaisen puolison kommentin, joka sai uudelleen työpaikan, kun hän lähti miehensä kanssa yhdistyneeseen kuningaskuntaan. Hän sanoi, että No siteraan, nyt kun olen palannut työmarkkinoille, olisi henkisesti hyvin hankala luopua työpaikasta tai lähteä uuteen paikkaan, jossa en voi käydä töissä. Tämä on muuttanut valtavasti sitä, miten lapseni suhtautuvat minuun äitiin, äitinä vaimona ja nyt ammattilaisena. Tämä vaikuttaa myös siihen, miten lapset suhtautuvat omaan elämäänsä ja tyttäreni sanoi minulle että en tiennyt, että, äid, että tytötkin voivat käydä töissä äiti. Ja tämä oli tärkeä herätys minulle. Näin varmasti ymmärrätte, että tässä kysymyksessä ei voida ajatella ainoastaan taloudellisia kysymyksiä, sitä, että halutaan parhaat voimat työhön johonkin, vaan tämä vaikuttaa tulevaisuuteen tulevina vuosikymmeninä. Säätiömme uskoo, että tässä voidaan huolehtia siitä, että on paljon etua kansainvälisille perheille, yrityksille, jotka työllistävät näitä ihmisille ja koko Euroopan unionille näin voidaan tukea talouskasvua pitkällä aikavälillä. Me toivomme, että voitte tehdä välttämättömät muutokset artiklaan 15 tässä direktiivissä ja voin vakuuttaa kaikille, että me mielellämme annamme lisätietoa, jos on tarpeen. Kiitos. Kiitos oikein paljon. Kathleen van der Wilk, nyt keskustelu. Pyytäkää vain puheenvuoroja jäsenet, jos teillä on kysymyksiä. Ne ovat hyvin tervetulleita. Jos ei ole kysymyksiä, jos ei ole kysymyksiä, ei saada reaktioita eikä vastauksia. No, täällä ei ole nyt kysymyksiä. We shall proceed to the following point. Is that so? Okay. Is... Siirrymmekö seuraavaan kohtaan? Ei, olkaa hyvä. Relief, that it means that... Niin, haluaisin vain ilmaista helpotustani siitä, että me puhumme nyt hyvin maksetuista ja eh, korkeasti palkatuista henkilöistä, kun kerran 85 prosenttia heistä on miehiä, niin sehän on selvä juttu. Yes, what can one say? <laughs> no, it was a comment. Niin, mitä tuohon voi sitten sanoa? Niin se liittyy juuri tuohon seikkaan, minkä te sanoitte miestiin ja miehiin ja naisiin, kuinka monia siirretään. Edustaja Müller. <clears throat> Uh, kysymys, jonka esitin jo aikaisemmalla kierroksella. miten, miten tämä tilanne on muualla maailmassa, USAssa, Kiinassa, muilla tällaisilla kauppa-alueilla? Minäpä vastaan tähän. Meidän kansainvälisessä tutkimuksessamme me mittasimme näitä asioita noin 20 maan osalta. Ja Euroopassa jo UK, Alankomaat, Suomi, Tanska, Italia, Ruotsi ja ymmärtääkseni myös Espanja ovat tällaista lainsäädäntöä järjestäneet. En oikein tiedä, onko se voimassa, mutta kahdeksan maata on sellaista, jossa eh, tällaista vapaata eh, toimintaa on. Siis Belgia, Saksa ja Irlanti ovat sellaisia maita, että jos eh, työtarjous tulee, niin lupakin irtoaa. Sitten Argentiini, Australia, Kanada, Hongkongi, Sveitsi ovat sellaisia maita muun muassa Malesia, Meksiko, Singapore, joilla on jonkinlaisia helpotuksia jo käytössä. Ja nämä asiat koko ajan lisääntyvät sillä tavalla, että kumppanimaasta voidaan tulla töihin. Käsittää käsittääkseni Svenska Rydeberg halusi myöskin kommentoida. Yes, that's because... Aivan, koska tämä on tietysti hirveän tärkeä vastavuoroisuuskysymys, jos puhutaan mahdollisuuksista, joita me annamme monikansallisille yrityksille EUn ulkopuolella. Vastaus on tietysti se, että tämä on hyvin erilaista eri paikoissa, mutta neuvotteluja käydään Gatsin uudistuksesta ja myös kahdenvälisissä neuvotteluissa meillä on paljon paremmat neuvotteluasemat, kun puhutaan vastavuoroisuudesta ja ihmisten siirtämisestä EUn ulkopuolisiin maihin. Tässä ei ole automaattista vastaavuutta, mutta mielestäni me toimimme hyvin. Me olemme johtoasemassa, otamme johtajan paikan ja varmasti tulevaisuudessa pääsemme vielä parempiin tuloksiin. Täällä on myös herra Patah, joka haluaa vielä lisätä jotain. Olkaapa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Niin, haluaisin palata eräseen keskusteluun, jossa, jota äsken käytiin tästä aivovuodosta. Jos me ajattelemme koulutettuja diplomin suorittaneita ihmisiä, niin meillä on vähän samanlainen tilanne kuin kausityöntekijöiden kohdalla tänä aamuna. Minä keskustelin Senegalin AY-liikkeen kanssa ja yli puolet Senegalin maahan, maasta lähtiöstä ovat koulutuksen jo saaneet ja he lähtevät Euroopan töihin, mutta eivät välttämättä koulutusta vastaavaan työhön. Täällä mainittiin Unkari aamulla. Meillä oli eh, tällainen hallintokomitea viime viikolla, joka teki työtä. Ja korkeakoulututkinnon suorittaneet eh, unkarilaiset haluavat erityisesti lähteä Itävaltaan ja Puolaan. Tällainen aivovuoto on olemassa kyllä nykyisin mutta tutkintojen eh, vastavuoroinen tunnustaminen, eh, sehän on jo Euroopassa eh, olemassa, mutta sen jälkeen kun maailma laajenee edelleen, niin tässä on aika huomattavia maailmanlaajuisia heijastuksia – ammattijärjestöt muun muassa erityisesti toimihenkilöiden kohdalla tekevät työtä tämän eteen, koska se, että toimihenkilöt lähtevät toiseen maahan, niin täytyy saada työskentelyolosuhteet sellaisiksi kuin pitää. Afrikassa AY-liike ainakin toimii näin, koska tällä hetkellähän työllisyys afrikkalaisten tutkinnon suorittaneiden kohdalla on aika katastrofaalinen. Kiitoksia. Merci à vous, monsieur Patard. Kiitos teille. Herra Pattaa, jos muita kysymyksiä ei ole, niin voimme nyt edetä seuraavan paneelin. Meillä on vielä yksi jäljellä. Olemme lähes aikataulussa. Kerrankin. Kiitokset siis teille osallistumisesta tähän toiseen osioon.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 yes, yes. Now, thank you. Thank you for being kind enough to help us out. Kiitos, että autatte meitä pysymään aikataulussa tänä erityisenä iltapäivänä, jolloin olisi tärkeää muistaa, että monet meistä aloittavat pääsiäisviikonlopun ja meitä ohjaavat nyt lentokoneiden aikataulut. Tämän mielessämme siirrymme kolmanteen jaksoon. Aina käytännön esimerkit. Tässä keskitytään siis käytännön esimerkkeihin yrityksen sisäisissä siirroissa. Siitä, mikä on tärkeää yrityksille, olemme kutsuneet kaksi yritysmaailman edustajaa. Yritysmaailman edustaja Euroopan, Europe, European American Business Councilin ja NASCOMin edustajat. We are now hearing from them on their... Nyt kuulemme näiden edustajien kokemuksia käytännön kokemuksesta siitä, miten sisäisen siirron saaneet työntekijät toimivat. Ja kommentoivat komission ehdotusta ja esittelijän Me kuulemme siis näitä asiantuntijoita ja jätämme vähän tilaa vielä loppukeskustelulle ennen kuin Liben valiokunnan esittelijä edustaja Jakoliino päättää tämän kokouksen. Ensin Carl Cox. Tervetuloa oikein sydämellisesti. Hän on koulutettua työvoimaa käsittelevän ryhmän EUn yhteispuheenjohtaja. Olkaa hyvä herra Cox. Thank you very much, uh, Mr. Chairman. Kiitoksia puheenjohtaja. Minulla on muutama kalvo täällä ja yhden annan sitten kommenttini. Aivan kuten kerroitte, minä e- edustan tätä European American Business Councilia, EABCtä. Se on suurin tällainen bisnesetujen etujärjestö. Ja minä edustan Euroopan, sekä Euroopan että Yhdysvaltoja. Meillä on 72 jäsenyritystä, jotka erityisesti ovat erilaisilla tekniikan aloilla, informaatioteknologiassa, terveydenhuollossa, lääketeollisuudessa ja, ja näin edelleen kuluttajasektorilla. Meidän mielestämme edot, komission ehdotus on erittäin hyvä koskien näitä yrityksen sisäisiä siirtoja. Aivan kuten komission edustaja tänään aikaisemmin sanoi, niin tämä ICT-direktiivi on sellainen, että se heijastaa nykyisiä bisnesmalleja. Meillä on e, erittäin korkeita ammatillisia vaatimuksia ja meillä on hyvin vähän e, ihmisiä, jotka valmistuvat e, tekniikan ja tieteen aloilta, matematiikasta, yliopistolta ja muita tällaisia korkeita teknisiä taitoja. Ja sitten meillä eh, liike-elämässä on hyvin paljon huolia ja hyvin paljon vaikeuksia, kun yritämme löytää koulutettua työvoimaa, jotka olisivat eh, käytössä kaikkialla ja kaikilla markkinoilla, missä asiakkaamme ovat. Ja siksi tämä ICT-direktiivi, joka antaa mahdollisuuden siirtää taitavaa väkeä Euroopan unionin sisälle tietyksi ajaksi, on erittäin tärkeä direktiivi. Minulta on erityisesti pyydetty sitä, että minä kertoisin jostain käytännönläheisestä E, jos e, työnantaja päättää tuoda tällaisen e, korkeasti koulutetun työntekijän tietyksi ajaksi Eurooppaan, niin minulla on täällä kaksi esimerkkitapausta. Monenlaisia erilaisia esimerkkejä on tietenkin olemassa, mutta tässä on nyt kaksi sellaisia, sellaista esimerkkejä, josta on hyvä keskustella. Amerikkalainen tällainen ohjelmisto toimittaja haluaa, jolla on hyvin monimutkainen toimitusketju ja paljon toimintaa Euroopassa. Sitten kun tarvitaan, tässä järjestelmässä nopeutetaan tavaroiden kulkua ja inventaarioita ja tässä tulee siis kymmenien tuhansien säästöjä e, e, tälle kyseiselle espanjalaiselle yritykselle, josta tässä tapauksessa on kysymys. Mutta ennen kuin järjestelmä on täyty, tarkoitus ottaa, ottaa käyttöön, niin huomataan jotain virheitä, että alku, tällainen testaus ei voi alkaa ennen kuin eräät ongelmat selvitetään. Ja koska tämä tekninen asiantuntijuus on USAssa tällaisessa tapauksessa, ohjelmistoinsinöörien täytyy tuo, tulla mahdollisimman nopeasti paikan päälle Eurooppaan ratkaisemaan asiakkaan varastoissa olevia ongelmia ympäri Eurooppaa. Ja täytyy huolehtia myös siitä, että mitään lisäongelmia ei synny sitten tulevina viikkoina ennen kuin järjestelmää varsin, varsinaisesti lähetetään, lähdetään. Mutta tämä on siis yksi tilanne ja palaan siihen kohta. No toinen tapaus on sitten sellainen, jossa on tällainen valmistusyritys E, Saksassa, eli siis e, Euroopassa. Ja hyvin lupaavia ihmisiä on juuri rekrytoitu latinalaisen Amerikan ja muihin, latinalaisesta Amerikasta ja muilta markkinoilta. Ja nämä ihmiset tulevat kuuden kuukauden ajaksi e, Saksaan, jotta sitten he tutustuvat tähän johtoportaiseen portaaseen ja oppivat prosessit ja kehittävät market, mm, markkinointistrategioita niille markkinoille, joista he ovat myöhemmin vastuussa. Tällä tavalla he ymmärtävät paremmin tämän äh, strategi- konsernin strategiaa ja tuotteita. Ja he sitten palaavat äh, omiin maihinsa johtamistehtäviin. ICT-direktiivi helpottaa juuri näitä kuvailemieni tilanteita. Ja direktiivin myötä varmistetaan se, että yritys saa käyttöönsä mistä tahansa maailmasta kaikkein parhaat kyvyt. Ja sellaisiin yrityksiin, jotka toimivat Euroopan unionissa. Tämä on hyvin tärkeää myöskin asiakkaille. En usko, että tässä aikaisemmin tänään keskustelussa puhuttiin siitä arvosta, joka ICTllä on työnantajille, mutta täytyy muistaa, että arvoa syntyy erittäin paljon myös asiakkaille, kuten tässä kulutushyödykeyrityksessä, joka oli Espanjassa. Eli koko ajan täytyy muistaa, että asiakkaiden etujen puolestahan tässä toimitaan. Sitten lopuksi hyvin monenlaisia pääperiaatteita on, jotka ovat hyvin tärkeitä eurooppalaisille liike-elämän toimijoille – en minä tietenkään käy näitä kaikkia tässä läpi, joita olen tässä listannut seinälle, mutta haluaisin ottaa viisi asiaa täältä esiin. Nämä kaksi esimerkkiä, jotka äsken kerroin, tässä oli ohjelmistoyritys, joka siis hoitaa kulutussyödykeyrityksen asioita Espanjassa ja, ja sitten tämä valmistusteollisuuden yritys Saksassa, niin muutama asia tässä liittyy näihin, asio- näihin firmoihin kiinteästi. EUn sisäinen liikkuvuus. Minä ensimmäisessä esimerkissä juuri sanoin, että varastoja on hyvin paljon eri puolilla Eurooppaa. Ja, en, e, eikä, ja kun tässä on tarkoitus ulkopuolelta tulevan asiantuntijan työskennellä useassa pisteessä, niin ICT-direktiivi on hyvä kun yrityksen eh, sisäinen eh, siirron eh, saava ihminen ei pelkästään tee työnantajalleen työtä, vaan myös asiakkaan puolella. Nimittäin aina varastossa ohjelmistoinsinööri ei pysty ratkaisemaan ongelmia, vaan joutuu menemään asiakkaan tiloihin. No sitten nämä työmarkkinatestit, siihen liittyvät menettelyt, valitettavasti ne viivästyttävät näitä myönteisiä myönteisiä asioita, jotka ict liittyvät. Tässä saattaa tulla hidastusta ja, ja saattaa esimerkiksi käydä niin, että espanjalaisen yrityksen varastoon insinööri ei pääse tarpeeksi nopeasti. Sitä varten meillä on tällaisia määräyksiä. Tässä on 12 kuukauden raja mutta se on liian pitkä. Me tarvitsemme toimia lyhyemmällä ajalla. Esimerkiksi nämä nuoret johtajat, jotka tulevat saksalaisen valmistusteollisuuden yrityksen johtoon muualla maailmassa, niin he tulevat koulutettavaksi Saksaan ja tällainen koulutusjakso, sen pitäisi päästä alkamaan hyvin nopeasti. 12 kuukautta on aivan liian pitkä aika siihen. Eli täytyy toimia nopeasti. Sitten mitä muuta vielä tästä ajattelin. Meidän järjestömme edustajat ovat hyvin kiitollisia siitä, että ICT-direktiivistä tällä tavalla keskustellaan parlamentista, koska tällä tavalla me saamme dynaamisia eurooppalaisia yrityksiä, ja, jotka virkistävät eurooppalaista eh, eh, talouselämää. Tällä tavalla me saamme käyttöön kaiken sen osaamisen, mitä on. Thank you, Mr. Cox. Kiitos teille, kaksi. Näin opimme varmasti paljon tästä käytännön esimerkistä. Näin Euroopan parlamentin jäsenet saivat tietoa ennen loppuäänestyksiämme. Nyt varajohtaja Ahmed Nivsarkar, Nivsarkar joka on Naskomin varajohtaja. Teillä on puheenvuoro. Tervetuloa. Thank you, Jeb. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitos Libe-valiokunnalle tästä mahdollisuudesta. Olen Amit Nifsarkar, Naskomin varajohtaja ja ehkä jotkut teistä eivät tiedä, mikä Naskom on. Me olemme Intian teknologiateollisuuden järjestö. Meitä on 1300 jäsentä, jotka ovat multi monikansallisia teknologiayhtiöitä, Microsoft, Capgemini ja niin edelleen. Ja myös monia eurooppalaisia, jotka ovat rakentaneet teknologiakeskuksia Intiaan. Esimerkiksi Philips tai Siemens, nekin ovat meidän jäseniämme. Me kannatamme tätä direktiiviä hyvin laajasti minä mielelläni haluaisin aluksi kertoa, miksi sisäisiä siirtoja tarvitaan ja miksi ne ovat niin tärkeitä. Tällaiset siirrot takaavat Euroopan kilpailukyvyn, erityistarpeisiin vastaamisen ja korkeatasoisen taitotason. On tärkeää, että yritykset ovat joustavia ja että ne pääsevät näiden eh, osaajien, saavat näitä osaajia käyttöön. Se, miten se käytännössä toimii? Yksi suuri eurooppalainen telealan yhtiö on rakentanut uuden järjestelmän, jonka mukaan kuluttajat voivat päästä uuden teknologian pariin, esimerkiksi iPadin kautta. Ja tällaiset ratkaisut ovat hyvin usein tapahtuneet Intiassa ja näiden korkeasti koulutettujen työntekijöiden, jotka ovat näitä kehitelleet, täytyy matkustaa kuluttajien luo, jotta kuluttajat sitten pääsevät tämän teknologian pariin. Kun tällainen järjestelmä on menestyksekkästi rakennettu, insinööri menee johonkin muuhun paikkaan maailmassa – Onko se näin helppoa? No ei oikeastaan. Eurooppa on yhtenäismarkkina ja tämä on pitkälti totta tuotemarkkinoilla, mutta palvelumarkkinoilla se ei ole yhtenäismarkkina. Jos vien tätä esimerkkiä vielä pidemmälle, jos insinöörin pitäisi neljässä eri paikassa Euroopassa esitellä näitä ö, keksintöjään hän tarvitsisi Saksaa varten oman työluvan, sitten hänen pitäisi palata kotiin, sitten saada uusi työlupa Ranskaa varten, sitten taas palata kotiin ja uusi työlupa sitten vaikkapa Alankomaita varten ja niin edelleen. Tämä lisää tehottomuutta ja kustannuksia. Ja kuka maksaa viulut? eurooppalainen kuluttaja, eurooppalaiset yritykset ja eurooppalainen kilpailukyky, ne siinä kärsivät. Eurooppalaiset jäsenvaltiot, heillä on erilaisia kriteereitä ja erilaisia prosesseja. He tekevät bisnestä Euroopassa eri tavoilla. Me tarvitsemme yksinkertaisen, avoimen, harmonisoidun prosessin, näitä siirtoja varten pitkin Eurooppaa sellaisen, joka mahdollistaa liikkuvuuden ja myös väärinkäyttöriski on otettava huomioon. Haluaisin esittää kolme huomautusta, koska äsken esitettiin monia kysymyksiä tästä aiheesta. Mitä nämä sisäiset siirrot eivät tee? ne eivät ole pysyvää maahanmuuttoa tai siirtolaisuutta. Britanniassa tehtiin tutkimus tästä aiheesta viime vuonna, kun uusi maahanmuuttopolitiikka otettiin käyttöön. Ja suurin osa näistä siirroista kesti alle 18 kuukautta. Toiseksi sisäiset siirrot eivät aiheuta työllisyyttä, työttömyyttä anteeksi. Me kuulimme, että Euroopassa on 16 000 sisäistä siirtoa. Se on 0,2 prosenttia Euroopan koko työvoimasta. Ne eivät voi aiheuttaa työttömyyttä. Itse asiassa globaalin lahjakkuuden ja osaamisen oikea käyttö pikemminkin johtaa parempaan työllisyyteen ja hyvinvointiin. Ja sisäiset siirrot eivät merkitse halpaa työvoimaa, jolla korvattaisiin paikallisia työntekijöitä. Näin ei ole. Usein asiantuntijat ja korkeasti koulutetut asiantuntijat, niitä ei ole mahdollista saada omasta maasta. Ja niinpä ne tuovat lisäarvoa tiedon muodossa. Usein kustannukset ovat aika korkeat, siihen kuuluu matkakuluja ja asumiskuluja ynnä muuta. Mutta sisäiset siirrot eivät ole pysyvää maahanmuuttoa, ne eivät aiheuta työttömyyttä, eivätkä ne ole halpa työvoimaa. Kiitos teille mielenkiinnosta ja vastaan tietysti mielelläni kysymyksiin. Thank you, Mr. Niv Sarkar. Now. Kiitos oikein paljon, Niv Sarkar. Me olemme kuulleet pari esimerkkiä käytännöstä, sisäistä siirroista. Tässä on keskustelun mahdollisuus, jos jäsenet haluavat käyttää puheenvuoron. Edustaja Müller, olkaa hyvä. Kiitos. Ihan lyhyt kysymys, herra Cox. Te sanoitte, että 12 kuukauden kautta pitäisi harkita, kauden pitäisi olla lyhyempi. Pitäisikö pohtia uudestaan myös tuota kolmen vuoden kautta, onko se riittävän pitkä? I respond directly? Yes. <laughs> Okay, fine. Uh, the period of three Kolmen vuoden aika on maksimiaika, jonka ICT voi olla Euroopassa. Tässä minimiaika on kolme kuukautta ja maksimi kolme vuotta. Meidän mielestämme nämä parametrit ovat aivan hyvät. Olisin tuosta samaa mieltä, koska kuten sanoin, yksityinen kuningaskunnan tutkimukset osoittivat, että useimmat olivat lyhyemmän aikaa kuin puolitoista vuotta. Puheenjohtajamme mikrofoni. For which is responsible here in the Labour Committee. Bene, grazie Presidente. Alla fine siamo rimasti... Kiitoksia. Kiitoksia puheenjohtaja. Me olemme olleet hyvinkin täsmällisiä tänä iltapäivänä. Olen siitä hyvin onnellinen, koska me varmasti pääsemme kaikki tänään lähtemään kotiin tyytyväisinä omiin lähtömaihimme ja olen kuunnellut erittäin tarkkaavaisesti kaikkia kollegojen esityksiä. Ne ovat tosiaan olleet kallisarvoisia ja niiden ansiosta voin sitten myöhemmin tätä tekstiä muuttaa Libe-valiokunnan puolesta. Kaikki puhujat, jotka ovat antaneet meille oman näkökulmansa, ovat olleet kiinnostavia. Tässä on tietysti työllisyysvaliokunnan esittelijän kanssa kytköksiä. Hänellä on hieman erilainen kanta kuin minulla, mutta tämä on sellainen teema, että jokainen voi tuoda sen esiin omasta näkökulmastaan käsin ja nähdä sen eri tavalla. Eli yhteenveto. Tämä dokumentti haluaa uutuudellaan tuoda lisäarvoa tähän keskusteluun. Yritykset, joilla on työntekijöitä, korkeasti koulutettuja ammattitaitoisia työntekijöitä, pyrkivät käyttämään tätä järjestelmää hyödykseen, kun eivät löydä oman EUn sisältä päteviä työntekijöitä tarvitsemiinsa tehtäviin. Eli tässä kyllä kunnioitetaan EUta. Mutta samaan aikaan, kun tästä ehdotuksesta tulee direktiivi, meillä tulee olemaan homogeeniset, nopeat ja yksinkertaistetut menettelyt näiden asioiden hoitamiseksi. me yritämme välttää sitä, mistä herra Cox puhui, eli näitä suuria vaikeuksia, joita joillakin yrityksillä on, jotka eivät löydä nuoria lahjakkuuksia, joita he tarvitsisivat omassa ää, organisointistruktuurissaan. Me olemme kuulleet monia erilaisia kantoja, parlamentin jäsenten kantoja ja eri toimijoiden kantoja Me olemme myös kuulleet työntekijöiden kantoja, työnantajien kantoja ja myös niiden kantoja, jotka ovat sitä mieltä, että perhepolitiikkoja täytyy voimistaa. Ja määritelmät ovat äärimmäisen tärkeitä näiden kategorioiden suhteen, joista täällä on puhuttu. Nämä ihmiset ovat työntekijöitä, mutta kategorioita ei ole määritelty selvästi. Herra Masservis sanoi, että tämä johtuu yksinkertaisesti siitä, että määritelmiä pitää voida soveltaa kaikissa jäsenmaissa. Joku sanoi, että täytyisi palata GATSiin, jotta voidaan lainsäädännöllisellä tasolla määritellä, mitä tarkoittaa esimerkiksi ylemmän korkeakoulun suorittanut henkilö tai harjoittelija tai stipendiaatti tai johtaja tai esimies. Johtajalla täytyy olla alaisia ja hänellä täytyy olla henkilöitä, jotka ovat hänen henkilöstöään, joihin hän voi soveltaa omaa auktoriteettiaan. Ja sitten tietysti joustavuuskriteeri, se on erittäin tärkeä, mutta senkin suhteen on oltava paljon konkreettisempi. Joku viittasi täällä artikloihin 14, 15 ja 17, joita pitäisi muuttaa. Sekään ei ole pois suljettua. Ehkä parlamentti tulee keskustelemaan näistä peruskysymyksistä. Tärkeintä on auttaa nuoria lahjakkuuksia, edistää heidän liikkuvuutta ja myös asuinpaikan valinnan mahdollisuutta. Muussa tapauksessa Euroopan unioni ei ole houkutteleva, jos ydinperhe on juuri muodostettu ja sitten se joutuu jakautumaan tai hajantumaan, eh, Ja jos naispuolinen puoliso useimmissa tapauksissa joutuisi jäämään kotimaahan, kun taas miespuolinen eh, puoliso olisi osa tuotantoprosessia ja joutuisi lähtemään yksin tuohon toiseen maahan ja jättämään vaimon kotiin, niin eihän se ole mitenkään hyvä kehitys. Perhenäkemykset, nä- näkökulma on pidettävä mielessä. Myös mu- maahanmuuttovirrat, virto- virroista on muistettava, että niitä ei voida jarruttaa. E, me olemme nyt prosessissa, jossa Schengen-alue määritellään uudellaan, ja jos meillä on yllä, jos pidämme yllä konstruktiivista rakentavaa dialogia ja olemme vastuullisia myös keskusteluissa neuvoston kanssa, niin lopputuloksesta tulee hyvä. Kuulimme myös neuvoston edustajaa ja täällä puhuttiin myös aikamääristä. 12 kuukautta, onko se vähän vai paljon? Kolme vuotta, onko se parempi kuin yksi vuosi? Riippuen siitä, onko kyseessä harjoittelija vai johtaja. Kaikesta, kaikkea tätä me tulemme miettimään ja arvioimaan, kun oikea aika koittaa. Selvää on ainakin se, että Euroopan markkinat tämänhetkisessä vaiheessa tarvitsevat täydennystä, tarvitsevat uutta verta ja täydennystä. Sellaiset henkilöt, joilla on hyvät taidot ja tiedot ja kulttuurista annettavaa. Heitä me tarvitsemme. Näin sanoin myös oman puheenvuoroni aluksi. Euroopan unioni saa näin lisää kilpailukykyä, jota se todella tarvitsee. Ja samalla on tärkeää, että nuoret lahjakkuudet Aasiasta tai latinalaisesta Amerikasta voivat tulla mukaan tuotantoprosessiin, joka vaatii yksinkertaistettuja ja harmonisoituja menettelyjä. Nel quale di applicazione di... Jotkut puhujat täällä myös mainitsivat sen, että sovellusalasta pitäisi jättää rakennusala pois. Tätä täytyy pohtia, kuten myös oikeudet, koska sosiaalinen profiili on niin tärkeä, että tämä lainsäädännöllinen prosessi on, että Envi-valiokunta on myös mukana. Artikla 50 on tässä kohtaa tärkeä. Ja me myös, on myös tärkeää, että teemme yhteistyötä muiden parlamentin valiokuntien kanssa. 16 500 yksikköä. Se ei vaikuta liian paljolta. Se ei vaikuta kovin paljolta, mutta kuten herra Cox sanoi, tämänhetkisten normien rajoitukset ovat suuria rajoituksia. Vado velocemente. Niinpä tämä, siksi tämä kiintiö on niin alhainen. Ja nyt sitten loppupäätöksiin, loppupäätelmiin. Sabbia della signora Kales abbiamo... Kiitoksia Rova Karesin tuesta. Me tulemme valmistamaan työohjelman ja kaikki, mitä me tänään olemme tehneet, esitelleet työasiakirjan ja siinä on varmasti parannettavaa ja tämänkin dialogin ansiosta sitä voidaan parantaa. Sitten tämä mietintöhanke kesäkuun 15. ja 16. päivä ja heinäkuun puolen välin mennessä tarkistukset. Valiokunnassa keskustellaan sitten syyslokakuussa tästä mietinnöstä ja ensimmäinen äänestys työllisyysvaliokunnassa lokakuun ensimmäisellä viikolla, ilmeisestikin 60. Ja sitten orientaatioäänestys 16.10. tai sitten 23.11. Ja lopuksi haluan vielä sanoa, että luotan siihen, että Puolan puheenjohtajavaltio tulee tukemaan tätä hanketta, kuten Unkarin puheenjohtajavaltio on tehnyt. Puolan puheenjohtajavaltio on varmasti ihanteellinen tällaisen asiakirjakokonaisuuden loppuun saattamiseen, joka meidän kaikkien mielestä on erittäin tarpeellinen. Ja toivon, että toinenkin asiakirja, nimittäin kausityöntekijöitä koskeva aloite voitaisiin myös hyväksyä, sillä nämä kaksi aloitetta täydentävät toisiaan ja ne ovat erittäin vakavasti otettava vastaus maahanmuuttovirtoihin, jotka täytyy integroida työmarkkinoihin. Ja kuten kun nyt pääsiäisloma on tulossa, minä toivotan teille kaikille oikein hyvää pääsiäistä. Meillä tulee varmasti olemaan tilaisuus keskustella keskenämme näistä aiheista myöhemminkin ja myös niiden kollegojen kanssa, jotka eivät tänään päässeet paikalle. Sillä uskon, että nämä aloitteet ovat sellaisia, jotka ovat erittäin tärkeitä, jotta saamme aikaan avoimia ja selkeitä sääntöjä. Kiitos oikein paljon esittele kaikille paneelikeskusteluihin osallistuneille. Kiitos, että osallistuitte pitkään hyödylliseen keskusteluun, jota on käyty tämän päivän aikana. Varmaankin yhteenvetokin tässä selkeästi osoitti, miten jatkamme työntekoa pääsiäisen jälkeen. Toivon, että kaikki voivat näyttää, näyttää pääsiäisestä. Kiitos ja kaikkea hyvää toivon, että palaatte levänneinä pääsiäisen jälkeen. Kiitos.